Bene, signori, per favore, se volete prendere posto. Ossia... Hyvää iltapäivää, hyvät edustajat. Menkääpä paikoille, me voimme aloittaa kokouksemme. Täällä on vierailijat paikalla. Haluamme toivottaa tervetulleeksi ne asiantuntijat, jotka ovat täällä tänään tässä julkisessa kuulemistilaisuudessa, joka on järjestetty yhdessä ystävän ja kollega Antonio Panzerin kanssa. Ja aiheena on suhteiden lujittaminen naapurivaltioihin ja Marokon edistynyt asema. Täällä on paikalla Enekolanda Buru, joka oli täällä viime syyskuussa ennen kuin hän aloitti tärkeän tehtävänsä Euroopan komission Irakin edustuston päällikkönä Marokon kuningaskunnassa tässä otsikossa on Euroopan unioni eikä enää Euroopan yhteisö ja Lissabonin sopimuksen jälkeen näilläkin termeillä on merkitystä. Sitten toivotan tervetulleeksi Josef Amranin, Marokon kuningaskunnan ulkoasiainministeriön pääsihteerin. Hän on neuvotellut ja seuraa henkilökohtaisesti Marokon pitkälle edistyneen maan statuksen voimaan saattamista Ivan Martin Instituto Complutensen de Studios Internationales tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja. Ja hän on kirjoittanut artikkelin Euroopan unionin äh, asemasta, Euroopan unionin ja Marokon välisistä suhteista ja kuinka edistynyt on pitkälle edistyneen maan status. Tämä on se kysymys. Ensin haluaisin tehdä muutaman pienen alustuksen kertoa tämänpäiväisestä kuulemistilaisuudesta. Naapurimaat ovat viime aikoina vastanneet myönteisesti tai pyytäneet erityisiä kahdenvälisiä suhteita Euroopan unionin kanssa. Tämä lähentyminen on saanut erityispiirteitä ja tässä on kyse todellisesta laboratoriosta, jossa Euroopan unioni kokeilee uudenlaisia sopimussuhteita niiden lisäksi, jotka jo tunnetaan ja jotka liittyvät naapuruuspolitiikkaan ja laajentumispolitiikkaan. Marokko oli ensimmäinen maa, joka sai tämän pitkälle edistyneen maan statuksen tasan vuosi sitten samaan aikaan Israelin asemaa nostettiin, sen suhteiden tasoa nostettiin Euroopan unionin kanssa, vaikka tämä menettely keskeytyykin Gaasan konfliktin takia. Myöskin Egypti, Jordania ja Tunisia ovat esittäneet samantyyppisiä pyyntöjä. Tässä yhteydessä usein puhutaan vahvistetusta kumppanuudesta. Ja siksi ajattelimme, että on järkevää järjestää tämä tämänpäiväinen kuulemistilaisuus näistä tärkeistä kehityssuuntauksista ja keskustella asiantuntijoiden kanssa vähimmäisvaatimuksista tällaisille suhteille ja tällaisten suhteiden vaikutuksesta eri politiikan aloihin ja yhteisön instituutioihin. Haluaisin myös mainita tämän parlamentin roolin suhteiden määrittelyssä naapurimaihimme, koska äh, nyt olemme valinneet Marokon, koska se on meidän mielestämme kaikkein äh, tärkein ja äh, mielenkiintoisin näistä maista. Ja nyt annan puheenvuoron asiantuntijoille ensinnäkin Eneko Landaburulle. Pyytäisin, että puhuisitte vain 10 minuuttia, jotta meillä olisi vielä riittävästi aikaa keskustelulle. Kiitoksia, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät edustajat, tänään on tärkeä päivä union, Euroopan unionin ulkopolitiikalle. Kuten tiedätte, tänään alkaa Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano ja sen ulkopolitiikan täytäntöönpano. Se merkitsee sitä, että edustustot, jotka, joita oli 130 komission edustustoja maailmassa, ne muuttuvat nyt Euroopan unionin edustustoiksi ja niiden toimivaltuudet laajenevat toisen pilarin ulkosuhteiden osalta, ne tulevat pysyvällä tavalla edustamaan Euroopan unionia kaikissa niissä maissa, joissa ne ovat läsnä, niin että myöskään tulevaisuudessa ei ole enää näitä kierto, kiertäviä puheenjohtajuuksia, vaan saadaan tiettyä jatkuvuutta ulkopolitiikkaan. Olen ollut Marokossa nyt kaksi kuukautta Haluaisin nyt lyhyesti esittää oman tulkintani tästä niin sanotusta pitkälle edistyneen maan statuksesta tämä omituinen otus. Ensinnäkin on aivan selvästi sanottuna, että, sanottava, että Euroopan unionin ja Marokon välinen sopimus pitkälle edistyneen maan statuksesta vastaa taloudellista ja poliittista kehitystä kyseisessä maassa, jonka ansiosta voidaan havaita todennettavaa edistystä ja voidaan todeta, että kumppanuussopimusta on täytäntöön pantu erittäin hyvissä olosuhteissa ja tämän kautta on voitu parantaa palan maan äh, demokraattista ja poliittista tilannetta viimeisten kymmenen vuoden aikana ja ryhtyä useisiin taloudellisiin uudistuksiin tarkoituksena uudistaa koko maa ja lähentää sitä Euroopan unioniin. Ensimmäinen aihe, kun puhumme pitkälle edistyneen maan statuksesta, koskee sitä, että Euroopan unioni tunnustaa edistyksen ja suuntauksen sille, että Marokko lähentyy meitä poliittisesti, demokraattisesti ja taloudellisesti. Toisekseen, mikäli tällaista statusta, niin tällaista statusta ei olisi voitu saavuttaa ilman selkeää ja perusteellista sitoumusta Marokon taholta lähentyä Euroopan unionin. Marokon kuningaskunta itse on ottanut käyttöön diplomaattisen strategian, jonka tavoitteena on toteuttaa ja saavuttaa tämä sopimus. Kyseessä on se, että on todettava, että me, Marokko on meille naapuri, joka on voimakkaasti ja lopullisesti sitoutunut lähentymään Euroopan unionia. Se merkitsee sitoutumista uudistuksiin, jotta se voisi sopeutua niihin sääntöihin, periaatteisiin ja arvoihin, jotka meitä täällä Euroopan unionissa johtavat. Tämä on sitoutuminen, joka vastaa näkemystä maan uudistamishalusta ja joka heijastelee myös sen ulkopolitiikkaa, mutta tästä varmaankin tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin ystäväni Josef Amrani tulee teille puhumaan. Saavutetun edistyksen tunnustaminen ja Marokon sitoutuminen johti siihen, että vuosi sitten lokakuussa 2008 allekirjoitettiin konkreettinen sitoutuminen, ikään kuin tie, tiekartta, joka viitoittaa tietä kohti tavoitteita. Tämä tiekartta vastaa täysin Euroopan unionin naapuruspolitiikkaa. Se on lähentymisväline, jolla näihin tavoitteisiin pyritään. Mitä siinä sitten yhteenvenettynä todetaan? Ensinnäkin siinä todetaan, että suhteita hallinnoidaan poliittisesti paremmin kuin ennen. Huippukokous pidetään Granadassa maaliskuussa Espanjan puheenjohtajakaudella. Se tulee olemaan ensimmäinen Euroopan unionin ja Marokon välinen huippukokous. Edelleen tarkoituksena on parantaa poliittista vuoropuhelua Euroopan unionin ja Marokon välillä – niin, että emme vain puhuisi kahdenvälisistä välisistä asioista, vaan että poliittiseen vuoropuhelun voitaisiin ottaa käsiteltäväksi myös kaikki sellaiset alueelliset ja maailmanlaajuiset asiat, joissa Euroopan unionin ja Markon on mahdollisuuksien mukaan oltava yhdessä, kuten maailman moninapaistuminen, talouskriisin ratkaisut, ympäristökriisi ja muut tällaiset edellyttävät, että me ystävät ja kumppanit eh, keskustelevat eh, laajemmin kuin mitä kahdenvälisesti tehdään. Tämä on myös tässä asemassa, statuksessa mukana. Mukana on myös uus, yhteisten arvojen heijastuminen säännöissä, joiden avulla voimme ripeämmin toimia. Yksi niistä on se, että Marokko on sitoutunut eh, Euroopan neuvostoon mm, lähentymään ja, ja sen poli, lähentymään sen politiikoita Tehän tiedätte, että Euroopan neuvostossa on käsitelty paljon asioita, jotka kuuluvat unioniin ja jossa ja, ja nyt Marokon kuningaskunta on selkeästi ilmaissut haluavansa käydä poliittista vuoropuhelua, jossa käsitellään ihmisoikeusasioita. Edelleen tämän statuksen kautta toimeenpannaan päätöksiä, joiden kautta voidaan lähentää talous, sos, talous sosiaali- ja muihin Euroopan unionin alueihin kuuluvia politiikoita. Toisin sanoen viitoitetaan tietä sille, että tulevaisuudessa Marokko voidaan integroida sisämarkkinoille. Tämä on erittäin vahva haaste. Tämä on tavalla tai toisella tehty niiden maiden kanssa, joiden kanssa neuvotellaan EU-hun liittymistä. Tällä kertaa ei vain ole näitä liittymisen näkymiä mukana. Haluaisin todeta, että kyseessä on Marokon taholta vapaaehtoinen lähestymistapa. Se tietää, että liittyminen ei ole lopullinen päätös päätös, lopullinen tavoite, mutta oman sisäisen kehityksen takia se pyrkii eh, ottamaan huomioon yhteisen säännöstön tulevaa kehitystä ajatellen. Sopimus allekirjoitettiin vuosi sitten, missä nyt olemme menossa. Olemme päässeet poliittisessa vuoropuhelussa varsin pitkälle. Olemme tehneet yhteistyötä myös YK sisällä. Myös hyvin hedelmistä yhteistyötä on ollut ihmisoikeusneuvostossa. On edistetty myös lähentymisessä Euroopan neuvoston on totta, että emme ole päässeet niin paljon pitkälle neuvotteluissa, jotka koskevat kauppapolitiikkaa, vaikka toki olemmekin aika lähellä maataloussopimusta, mutta palvelus, palvelualalla on vielä paljon tehtävää. Mitä sitten tulee lainsäädännön lähentämiseen, emme ole vielä, vielä, vielä tässä mitään sitoumuksia tehneet Marokon kanssa, jotta tällä alalla voitaisiin lähentyä Marokon kollegoiden kanssa olemme allekirjoittaneet sen kirjan, jonka kautta voimme syvällisemmin analysoida eh, sitä, kuinka on täytäntöön pantu eh, tätä sääntöjen lähentämistä, enkä tätä nyt ehdi tässä sen enemmän syventämään. Sitten lopuksi haluaisin vielä puhua tulevaisuuden haasteista. Ensinnäkin on kyse siitä, että saatetaan taloudelliset sopimukset päätökseen niin, että voimme solmia uuden kauppa- ja investointisopimuksen Marokon kanssa, joka olisi vielä syvällisempi ja laajempi, niin että todella voitaisiin lähentää talouden toimijoita toisiinsa ja, ja tietyllä tavalla integroida Marokko sisämarkkinoille. Tämä on ensimmäinen tehtävämme. Saamme nähdä, mitä tulevina kuukausina tapahtuu, mutta tämän pitkälle esiintyneen, edistyneen maan statuksen uskottavuus on paljon kiinni tulevien kuukausien työstä. Niin meidän on saatava kunnianhimoisen tavoitteet jatkoa varten. Sitten toinen haaste, joka varmastikin muodostaa tämän pitkälle edistyneen maastatuksen ytimen, koskee sääntöjen lähentämistä. Marokkolaisten ystävien olisi tulevina viikkoina ja kuukausina määriteltävä, millä tasolla heidän tavoitteensa ovat, millä, miltä aloilta he haluavat aloittaa rahoituspalvelut, kilpailu tai mikä vain. Ja sitten on määriteltävä suunnitelma, johon kuuluu aikataulut, jossa voidaan määritellä tavoitteet ja sitoumukset aloittain – ja todellakin myös tämä aikataulu, koska näin voidaan sitten mitata, kuinka on edistytty tai ollaanko jututtu paikoilleen. Tällaisen välineen kautta voidaan todella arvioida kehitystä. Tähän pyrimme tulevina kuukausina. Uskon, uskomme, että se on mahdollista. Se edellyttää valtavasti työtä ja ponnisteluja Marokon hallitukselta ja hallinnolta, mutta mm, hyvät edustajat, voin kyllä sanoa, että näiden kahden kuukauden aikana, jotka olen ollut Marokossa, olen vakuuttunut enemmän kuin koskaan siitä, kuinka todella, todella hallitus ja hallinto ovat sitoutuneet mm, siihen, että tämä status todella konkretisoidaan he kyllä tietävät, että tämä on monimutkainen tehtävä, mutta jos he tässä onnistuvat, se antaa meille mahdollisuuden tuoda lisäarvoa kumppanuussopimukselle. Marokko on tällä hetkellä ainoa maa, jolla, johon voidaan soveltaa pitkälle edistyneen maan statusta. Se ei ole mikään erityinen juridinen äh, standardi, mutta kyseessä on poliittinen sitoutuminen joka sitten näkyy konkreettisina sitoumuksina, joiden kautta EU ja Marokko voivat käydä enemmän vuoropuhelua ja kehittyä pidemmälle. Ne voivat toimia kumppaneina suurten poliittisten haasteiden edessä, jotka pitkälti johtuvat Lähi-idän dramaattisesta tilanteesta. Olemme nyt keskellä prosessia, mutta jos Marokon hallitus tekee hyvää niin- työtä, niin uskon, että saamme tästä naapurin, joka, var, joka takaa meille vakautta ja turvallisuutta ja taloudellista kehitystä. Ola Youssef Amrani. Niin, seuraavaksi annan puheenvuoron Youssef Amranille, Marokon kuningaskunnan ulkoasiainministeriön pääsihteerille. Yo eh, quisiera en primer lugar Kiitokset. Ensiksi haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että hän on kutsunut minut tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen Euroopan parlamentin kanssa. Ja ää, eh, maani todellakin kiinnittää tähän paljon huomiota ja on hyvin kiinnostunut tästä. Kuten tuossa herra Landa Muru sanoi, niin eh, nämä äh, suhteet ovat todella strategisen tärkeät niin Marokko on aina äh, pyrkinyt ponnistelemaan aina Euroopan integraatioprosessista lähtien, sen alusta lähtien siihen, että syvennetään äh, suhteita Euroopan unioniin ja omalta osaltaan, kuten myöskin sanoitte arvoisa puheenjohtaja, EU on myös aina pitänyt Marokkoa etuoikeutettuna kumppanina äh, eurovälimerialueella. Ja itse asiassa juuri tänään läsnäolomme täällä on todella tyytymyksen aihe niin äh, teille kuin meillekin, koska Marokolle äh, assosiaatio Euroopan kanssa on todella prioriteetti kysymys niin strategisesti, mutta se on myöskin mahdollisuus kehittää äh, esimerkillisiä suhteita Kuten tiedätte, Marokko on jo viime vuoden lokakuusta lähtien nyt siirtynyt uuteen aikakauteen suhteessaan EU-hun, ja tämä on ollut mahdollista sen takia, että hyväksyttiin tuollainen tiekartta, yhteisasiakirja, jossa määritellään keskeisimmät periaatteet näille suhteille ja myöskin tavoitteet näiden kahden eri osapuolen välillä niin kaikilta ulottuvuuksiltaan, jotka meitä kiinnostavat. Kymmenen minuutin ajan ehkä yritän, vaikka se ei ole helppoa, nyt esittää jotakin huomioita tämän prosessin huomattavista vaiheista ja jonka kautta tämä uusi kumppanuus on saatu muodostettua ja ehkä hiukan määrittelen sen luonnetta. Puhun myöskin tämän statuksen eri tavoitteista ja lopuksi haluaisin vielä palata tulevaisuuden näkymiin. Hyvin lyhyesti. Marokko on aina pyrkinyt suhteessaan EU-hun syventämään niitä sen mukaisesti, mitä Rooman sopimuksessa todetaan ja Tämä on näkynyt hyvin selvästi siinä, kuinka meillä on ollut kauppasopimuksia. Sen jo kauppasopimuksen ensimmäistä kertaa teemme vuonna 1979 69 ja meillä on ollut myöskin paljon laajempi kymmenisen vuotta myöhemmin tehty kauppasopimus. Itse siis yli 14 vuoden ajan aina Barcelonan prosessista ja yhdeksän vuoden ajan tuosta assosiaatioprosessista ja viiden vuoden ajan siitä, kun toimintasuunnitelma naapuruutta varten otettiin käyttöön, niin on siis ollut aivan normaalia, että meidän suhteemme kehittyvät kohti paljon kunnianhimoisempaa ja konkreettisempaa vaihetta. Ja tämä on antanut mahdollisuuden avautua enemmän laajemmin assosiaation, jo olemassa olevan assosiaatiosopimuksen puitteissa. Ja kuten jo sanoi tuossa herra Landa Buru, niin Marokon kunnianhimoinen tavoite on kysymyksessä, mutta myöskin EUn tavoite on kysymyksessä. Marokko on aina ilmaissut halukkuutensa olla osa entistä enemmän kunnianhimoista prosessia ja Tämä liittyy juuri siihen, että me, me sijaitsemme hyvin lähellä Eurooppaa, vain 14 kilometrin päässä, ja meillä on paljon myöskin muita yhdistäviä seikkoja. Esimerkiksi me toimimme hyvin paljon samalla tavalla kuin Euroopassa, myöskin kaupan ja makrotalouden alalla meillä on aika voimakkaat läheiset suhteet ja olemme myöskin ryhtyneet hyvin kunnianhimoisiin uudistuksiin monilla aloilla. Ja uskon, että voitaisiin myöskin sanoa näin, tämä Euroopan naapurispolitiikka, joka vuonna 2003 luotiin, niin sen puitteissa Marokko oli yksi ensimmäisiä etelämaita, joka tuki sitä ja jonka periaatteethan ovat tietysti se, että pyritään vahvistettuun yhteistyöhön ja se on juuri näkynyt Marokon kunnianhimoisessa käyttäytymisessä ja juuri tämän pohjalta kaksi periaatetta ovat osoittaneet, kuinka voimakkaasti olemme ryhtyneet ponnistelemaan uudistusten tiellä. Ja Marokko on aivan alusta lähtien tätä asiaa hyvin voimakkaasti halunnut tukea. Toisaalta tämä pitkälle edistyneen maan asema on myöskin jotakin konkreettista. Se heijastelee sitä syvää kunnianhimoa ja myöskin strategista kunnianhimoa, jota meillä on, koska me todella olemme Euroopassa ja haluamme vahvistaa suhteitamme. Ja tämä myöskin osoittaa sen, että olemme saaneet tukea koko Euroopan yhteisöltä näissä strategisissa optioissamme joita Marokko on omakseen ottanut ja myöskin uudistamisen prosessissa ja maamme demokratisaatioprosessissa, jotka Marokko on laittanut siis liikkeelle. En nyt yksityiskohtaisesti halua mennä tämän pitkälle edistyneen maan aseman eri seikkoihin, mutta haluaisin sanoa, että ennen kuin käytiin neuvottelupöytään, niin pyrimme etsimään tukea kaikilta ähm, Marokon poliittisilta voimilta, ähm, kansalaisjärjestöiltä, äh, sillä tavalla, että kaikki osallistuisivat, kaikki olisivat mukana, äh, koska meidän piti saada yhdistettyä kaikki nämä voimat ja taata se, että kaikki toimijat institutionaalisesti, äh, mutta myöskin kaikki poliittiset toimijat ja kansalaisjärjestöt ovat mukana tässä prosessissa. Myöskin pyrimme samantyyppiseen dynamiikkaan kaikkien eurooppalaisten kumppaneittemme kanssa. Ja tuo hyväksytty asiakirja 3. lokakuuta 2008, kuten tuossa jo sanottiin, on todellinen tiekartta, joka heijastelee niitä toimia ja konkreettisia toimenpiteitä ja sitä tahtia, joka, joka on varmasti hyvin tasapainoinen kaikkien eri ulottuvuuden kanssa, joka on siis taloudellinen, poliittinen ja humanitaarinen humanitaarinen ulottuvuus, jotka siis ovat tämän tiekartan eri ulottuvuuksia. Minkä takia tällainen pitkälle edistyneen maan asema? Siksi, koska Marokko on tietyllä intensiteetillä ja uudella dynamiikalla pyrkinyt etenemään suhteessaan EU-hun. Ja meidän, on, meidän piti siis löytää paljon kunnianhimoisemmat puitteet, joissa meidän suhteemme voisivat kehittyä. Ja meillä on jo aika mielenkiintoista kokemusta suhteessamme EUn ennen tätä statusta. Jo osallistuimme esimerkiksi vaikkapa Alteaan, rauhanturhaoperaatioihin ja olemme myöskin olleet mukana Open Sky ja Galileo-hankkeessa ja oli siis hyvin luonnollista, että siirrymme uuteen ulottuvuuteen näissä suhteissamme. Kuitenkin Äh, vuosi sen jälkeen, mitä tapahtui. Olemme mielestäni poliittisella saralla saavuttaneet paljon. Meillä on paljon poliittista äh, yhteistyötä äh, COPSin puitteissa. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista ja olemme pystyneet keskustelemaan hyvin tärkeistä turvallisuuskysymyksistä kumppaneiden kanssa, vaikkapa arabialaisessa Magrebissa toimiva Al-Qaida tai terrorismiuhka Atlantilla ja niin poispäin. Meillä on nyt mekanismi, jonka puitteissa voimme keskustella kumppaneittemme kanssa ja vaihtaa näkemyksiä. Meidän näkemyksemme voi olla siinä myötävaikuttamassa ja tämä on hyvin hyödyllistä niin meille kuin varmasti myöskin eurooppalaisille kumppaneillemme. Me myöskin olemme kehittäneet suhteitamme nykyisen puheenjohtajamaahan Ruotsiin ja olemme myöskin järjestäneet kokouksen YK yleiskokouksen puitteissa ja olemme käsitelleet siellä niitä kysymyksiä, jotka olivat myöskin kumppaneittemme esityslistalla. Ja olemme jo aloittaneet kuulemiset EUn ja Marokon ihmisoikeuskysymyksistä myöskin, ja on myöskin muita äh, seikkoja, jotka nyt pyrkivät vahvistamaan tätä poliittista vuoropuhelua. Ja samoin myöskin hyvin voimakkaasti olemme mukana äh, äh, muissa Euroopan instansseissa. Seuraavaksi talouskysymyksistä. Samassa yhteydessä on hyvä puhua myöskin parlamentaarisesta ulottuvuudesta. Haluan korostaa, että tällä tasolla erityisesti Marokkaa, Marokkoa kiinnostavat kiinnostaa se, että voitaisiin vahvistaa parlamenttivälistä vuoropuhelua. Ja uskon, että tässä yhteydessä, siis meillä on vielä viisi minuuttia, että voimme todella vedota sen puolesta, että konkreettisesti että saadaan tämä sekavaliokunta Euroopan parlamentin ja Marokon parlamentin välillä on todellista mielenkiintoa niin Marokon parlamentin kuin teidänkin puolestanne. Itse asiassa Maroko parlamentti on halunnut kutsua koolle molempien maiden edustajat, jotta voitaisiin eh, edistää tätä pitkälle edistyneen maan asemaa. On muistettava, että meidän parlamentissamme poliittiset puolueet eh, odottavat paljon eh, tältä edistyneen maan asemalta suhteelta EU-hun, koska tämä on luonut todella suuria odotuksia meidän maahamme. Sitten talous, talouskysymyksistä vielä palaan siihen, mitä herra Landaburu sanoi, mutta uskon myöskin, että tällä tasolla on seikkoja, joista kaikkein tärkein varmasti on sääntelyn lähentyminen sisämarkkinoiden puitteissa. Ja Marokko kiinnittää tähän aspektiin erittäin paljon huomiota. Me haluamme lähestyä entistä enemmän Euroopan markkinoihin. Haluamme, että olisimme valmiita myöskin toteuttamaan kaikki ne uudistukset, Äh, joita tarvitaan, jotta voisimme edetä eri äh, neuvotteluissa niin äh, palveluiden vapauttamisen kaupan osalta kuin myöskin, myöskin maataloustuotteiden osalta. Teknisesti tarkoituksena on saada uusi sopimus jonka kautta Marokko integroituisi sisämarkkinoihin Euroopassa. Toisaalta, ja lähden siitä periaatteesta, että tavoitteena on todella pyrkiä siihen, että kaikki osapuolet laittavat täytäntöön tämän statuksen vaatimat seikat, ja senpä takia olemmekin halunneet ottaa mukaan kaikki talouden osatekijät, yrittäjät ja niin poispäin, jotta he todella voivat täysivaltaisesti osallistua ja edistää tämän pitkälle edistyneen maan aseman sopimuksen sisältöä ja sen täytäntöönpanoa tähän asiaan liittyy myöskin muita huomionarvoisia seikkoja. Lainsäädäntön lähentäminen, eh, mitä tulee eh, henkiseen omaisuuteen, muun muassa se, että vahvistettaisiin oikeudellisia puitteita, eh, mitä tulee kuluttajan suojaan esimerkiksi. Nämä ovat myöskin tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten humani, humanilla tasolla, humanitaarisella asolla, tasolla on myöskin muistettava, että meillä on todellista tahtoa puolin ja toisin edetä näissä asioissa, muun muassa sillä tavalla, että Marokko voisi osallistua eurooppalaisiin virastoihin ja ohjelmiin, joissa nämä asiat otetaan huomioon. Tämä on todellinen prioriteetti niin minun hallitukselleni kuin varmasti myöskin tälle statukselle, joka meidän, meillä välillämme on. Minulla ei ole tässä nyt kovin paljon aikaa, mutta ehkä vielä haluan puhua vielä taloudellisesta tuesta sekä myöskin Marokon tulevaisuuden näkymistä. Mitä tulee tähän rahoitukselliseen puoleen tässä yhteistyössä, niin Marokko saa tukea EUlta ja haluaa ilmaista halunsa ja toiveensa sille, että tämä pitkälle edistyneen maan asema entisestään vahvistaa meidän yhteistyötämme niin, että voitaisiin parantaa menestymisastetta, mutta myöskin sitä, kuinka Marokko voisi paremmin panna täytäntöön näitä eri sääntöjä. Vuoteen 2013 mennessä Marokko pyrkii erityisesti ottamaan huomioon kaikki sosiaalisen ulottuvuuteen ja henkisen ja inhimillisen pääomaan liittyvät seikat, on muistettava, että EU voi auttaa auttaa meitä näissä kunnianhimoisissa tavoitteissamme, joita meillä on tämän statuksen puitteissa. Ja olemme todella miettineet näitä uusia resursseja, jotka voivat auttaa meitä sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessämme, koska meillä on selkeät kunnianhimoiset tavoitteet, maa on halukas, me tarvitsemme vain työtä tämän eteen ja todella sitä, että tämä eurooppalainen naapuruspolitiikka myöskin toimisi. Tässä tässä, ennen jo, tässä jo herra Landaburu totesi, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja tarvitaan myöskin uusi instrumentti, joka voi eh, sitten tämän nykyisen puitteiston korvata, joka olisi entistä eh, kunnianhimoisempi ja joka auttaisi eh, tässä asiassa. Me olemme nyt luoneet perustan tällaiselle matkalle, ja se on entistä kunnianhimoisempi ja uskon, että se voi viedä meidät tulevaisuuteen, kun hyväksytään uusi instrumentti tämän eurooppalaisen naapuruspolitiikan puitteissa. Ja ihan lopuksi vielä, mitkä sitten ovat keskeisemmät odotukset, joita Marokolla on? No, toimiensa kautta mutta Marokko on halunnut todella tiivistää assosiaatiosuhteita EU-hun ja toivon mukaan Euroopan parlamentti meitä tukee tässä ja myöskin Euroopan puheenjohtajamaa Espanja siinä, että että hyväksyttäisiin ja konkreetti, saataisiin konkreettiseksi kaikki nämä toimenpiteet, sekä parlamentaarisen valiokunnan luominen ensinnäkin, sitten vahvistettaisiin vuoropuhelua ja poliittista mielipiteiden vaihtoa niin ministeritasolla kuin myöskin Euroopan neuvoston eri ryhmien tasolla. Se, että jatkettaisiin myöskin ad hoc-työryhmän työtä tämän liikkeelle maan asemasta ja että voitaisiin assosioida uusia yhteisöjä, kuten kansalaisjärjestöt tai alueelliset toimijat Marokossa, alueet, ja muita, muita, monia muita teemoja tähän vielä liittyy. Tietystikin on myöskin muita osa-alueita, joissa meidän pitäisi edetä, kuten vaikkapa henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tiedämme, että nämä ovat aika herkkiäkin pulmallisia aiheita, mutta meillä on kuitenkin kokemusta siitä, että voimme EUn kanssa edetä. Ja nyt meillä on tietysti uusi Lissabonin sopimus. Marokko on valmis tutkimaan kaikki mahdolliset sellaiset instrumentit, jotka voisivat entistä enemmän edistää tätä meidän yhteistä suhdettamme, joka on todella, joka tähtää kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos, arvoisa ulkoasiaministerin pääsihteeri ja seuraavaksi meillä on ähm, Instituto Complutense de Studios internationales tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja professori Ivan Martin. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille erityisesti tästä kutsusta tulla kertomaan tänne kantani tästä edistyneen maan statuksesta. Haluaisin nyt siirtyä suoraan jo käsittelemään niitä kokemuksia, joita tästä statuksesta tulee ja kuinka sitä voidaan soveltaa Euroopan unionin muihin naapurimaihin. Ja haluaisin tässä lähestyä tapaa tätä asiaa kolmelta kantilta, puhua tätä, tästä eriyttämistekniikasta ja muusta ja siitä, mitä lisäarvoa tästä statuksesta on ja millä tavalla tämä status sopii yhteen muiden naapuruuspolitiikan välineen kanssa Euroopan unionin kannalta. Ennen kuin menen tähän asiaan, haluaisin todeta, että olen riippumaton tarkkailija. Minun ainoa sitoumukseni liittyy siihen, että tavoitteena on luoda Euroopan unionin ja sen naapurimaiden turvallinen alue, tästä näkökulmasta itse analysoin asiaa. Pyrin korostamaan eh, en niinkään eh, Marokon statusta. Sitä on täällä jo korostettu riittävästi sekä Landaburon että Ambranin taholta, vaan haluan korostaa Euroopan sitoumusta tässä harjoituksessa juuri siksi, että olen eurooppalainen uskon, että tämä olisi tutkimisen arvoinen asia. Pitkälle edistyneen maan status on periaate, jolla voidaan tehdä eromaiden välillä. Se otettiin käyttöön Euroopan unionin sen naapurimaiden kanssa vuonna 2003. Silloin määriteltiin Euroopan unionin uusi naapuruuspolitiikka. Sen tarkoituksena on, sovel, on käyttää vertailuarvoja ja tehdä vertailevia analyysejä. Hiljattain järjestettiin kysely, joka julkaistaan tulevina viikkoina. Sen teki komissio Välimeren Antonin kanssa 700 toimijasta, jotka vastasivat tähän kyselyyn. He arvoivat tätä er, eriyttämisen että hyvin myönteisesti. 70 prosenttia ovat sitä mieltä, että kyseessä on askel eteenpäin, että myös Välimeren alueella otetaan käyttöön tämä eriytetty lähestymistapa. On aika kiinnostavaa pohtia sitä, mitä kriteerejä eritettyä lähestymistapaa varten käytetään. Ei voida soveltaa tätä tapaa, ellei tiedetä, mitä kriteerejä käytetään. Ensinnäkin naapuruuden toimintasuunnitelmat. Kun katsotaan Marokon toimintasuunnitelmia, sieltä löytyy neljä prioriteettialuetta, 89 tavoitetta ja 300 tointa. Eihän tällaisesta paljoudesta voida löytää selkeitä kriteerejä. Muissa tapauksessa tilanne on sama. Kun analysoidaan edistyskertomuksia, joita jo kolmen vuoden ajan Euroopan komission on julkaissut, jotka ovat sinänsä jo merkittävä askel eteenpäin, niin, että naapurisuhteita voidaan selkeyttää, niin huomataan, että itse asiassa kyseessä ei ole varsinaisesti edistymiskertomuksia, koska niissä ei ainoastaan kerrota, mitä on tapahtunut. Se on tietenkin ensimmäinen askel avoimuuden puolelta. Niillä ei ole mitään standardisoitua kaavaa, mitä käytettäisiin kaikkiin maihin. Niissä tehdään kyllä vertailevaa analyysiä, mutta ne eivät täytä mitään alkeellisia politiikan valvontakriteerejä, joita EU:ssa sovelletaan, niin myöskään työllisyys- tai koulutuspolitiikassa. Tämä on asia, jota kehitän Ibersaation kanssa Tätä on siellä tutkittu hyvin syvällisesti. Mitä sitten tulee naapurispolitiikkaan, kun sieltä ei saada näitä eriytettyjä kriteerejä, katsotaan käytäntöä, katsotaan mitä EU tekee naapurimaiden kanssa ja huomataan, että syyskuusta 2008 silloin EU e aloitti upgradein prosessin Israelin kanssa, suhteita parannettiin ja tämä tapahtui heti sen jälkeen, kun komissio oli antanut kertomuksen, jossa se julisti että ihmisoikeuskertomukset ovat kovinkaan yllistäviä vallatuilla alueilla. Siis mitä syy-seuraussuhteita ei ole komission kertomusten ja ne, näiden neuvottelujen aloittamisen kanssa, kun kyseessä on nämä erityissuhteet Israelin kanssa, jotka kuitenkin sitten epäonnistuivat toisesta syystä. Marokon tapauksessa näyttää siltä, että tässä on johdonmukaisuutta, on, on tapahtunut edistystä, status vastaa edistystä, mutta välittömästi tämän jälkeen itse asiassa joitakin viikkoja sen jälkeen, kun allekirjoitettiin tämä statusta koskeva asiakirja, Euroopan ulkoisen ministerineuvosto antoi laajan julkilausuman, jossa selvitettiin niitä erityissuhteita, joita tullaan toteuttamaan Tunisian, Egyptin ja Jordanian kanssa. Selvästikin näin vesitettiin Marokolle myönnettyä statusta, kun se, se yleistettiin. Tämä olisi ehkä ensimmäinen analysoinnin kohde. Sitten toinen asia, mitä lisäarvoa tästä statuksesta tulee tai kuinka pitkälle edistynyt tällainen edistynyt status on. Ja tähän jälleen pitäisi saada Euroopan unionin naapuruuspolitiikka. Siinähän luodaan yhteiset puitteet kaikkia naapurimaidia varten, ei ainoastaan Välimeren että, tällä puolella, vaan myös Itä-Euroopassa. Näin ollen se on juuri se, johon on verrattava, kun katsotaan kuinka edistyneitä ollaan, kun ollaan edistyneitä. Näyttää siltä, että tämä iskulause kaikki paitsi toimielimet oli se, mitä sanottiin täällä juuri silloin, kun status myönnettiin. Toki on selvää, että poliittisen vuoropuhelun alalla on menty eteenpäin. Ihmisoikeusasioissakin on jonkin verran edistetty. Esimerkiksi vuoropuhelua valiokunnan kanssa. Mutta tässä edistyneen maastatuksen asiakirjassa luodaan tiekartta, joka tarjoaa näkymiä, tulevaisuuden näkymiä Marokolla, mutta se ei ole kovin konkreettinen vain poliittisen vuoropuhelun osalta. Marokolla suhteessa EUn kanssa on kolme prioriteettia. Ne ovat maatalous, rahoitustuki ja henkilöiden liikkuvuus. Näistä kolme, näillä kolmella alueella ei ole edistetty ollenkaan maatalousasioissa – viitataan neuvotteluihin, joita on vuosia käyty. Marokon kanssa liikkuvuuden osalta sanotaan selvästi, että Marokon olisi ensin allekirjoitettava takaisinottosopimus, mutta ei päästä eteenpäin. Ei myöskään sanota, että jos sopimus allekirjoitetaan, niin mikä on sen vastapalvelus. Jos Marokko allekirjoittaa palauttamissopimukseen, ei sanota, mitä sitten tarjotaan, ei edes mitään viisumihelpotuksia tarjota edelleen. Tässä on pikemminkin eurooppalainen sitoumus kyseessä kuin marokkolainen. Rahoitustuesta sanotaan, että olisi otettava käyttöön riittävät varat niin, että ne vastaavat tämän statuksen tavoitteita, mutta vuoteen 2014 mennessä niitä ei voida muuttaa rahoitusnäkymien takia. Tässä mielessä toistaiseksi tämä status on pelkästään ikään kuin etiketti, sillä on poliittista vaaroa. Toki ollaan sitoutuneita edistymiseen, mutta mitään selkeää sisältöä sillä ei ole. On aika huomenta herättävää, että tämän statuksen täytäntöönpano näkyvimmissä muodossa, kuten tämä huippukokous, huippukokouksen järjestäminen, sen toteutuminen, kesti puolitoista vuotta allekirjoitettu sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2008 ja huippukokous pidetään maaliskuussa 2010. Siinä on puolitoista vuotta välissä. Tämä kyllä on ristiriidassa EUn itäisen politiikan kanssa, koska välittömästi siellä viikoissa saatiin aikaan huippukokous. Kun tätä edistyneen maan statusta verrataan siihen, mitä neuvosto sanoi joulukuun 2008 julkilausumassaan suhteessa, erityissuhteessa Israelin, Tunisian ja Jordanian kanssa. Ja kun otetaan huomioon nämä Itä-Euroopan sopimukset rakenteellisesti, ne ovat hyvin lähellä pitkälle edistyneen maan statusta. Se on kahdenkeskinen näissä itäisissä sopimuksissa ne ovat monivälisiä, mutta rakenteellisesti sisällön puolesta voidaan sanoa, että tässä on ehkä uudenlainen naapuruusmalli kehittymässä. Siinä ei ole mitään perustavaa laatua olevaa asiakirjaa kuitenkaan mukana. Kyseessä on vahvistettu politiikka. Nyt poliittisella vuoropuhelulla annetaan enemmän painoa. Pyritään syventämään ja laajentamaan vapaa kaupan alueita. Siihen otetaan mukaan palvelut, maatalous ja niin edelleen. Allekirjoitetaan myös uusi väline tai sopimus naapurimaiden kanssa. Tämä näkyy kaikissa Euroopan unionin ja naapurimaiden solmimessa sopimuksessa vahvistetusta naapuruudesta. Tästä pääsenkin seuraavaan kohtaan. Aloitteiden johdonmukaisuus. Sitten voimme siirtyä yksityiskohtaisen keskusteluun. No jos nyt sitten joku, joka ei ole suunnittelemassa näitä poliitikkoja, niin johdonmukaisuus on aika vaikea havaita. En sano, että ei sitä ole, mutta ei ole mitään poliittisia asiakirjoja, jotka määrittelisivät tämän johdonmukaisuuden ja johdonmukaisuuden tavoitteiden ja välineiden kanssa ja eri, eri äh, asemien välillä. Nämä itämaiden kumppanuudet ja edistyneen statukset ja Israelin ja Tunisian sopimukset, nämä kaikki aiheuttavat aika muista sekaannusta. Tästäkin voimme keskustella. Tässä on sekaannusta ja tietynlaista piilevää syrjintääkin lähi ja Marokon kanssa tämä lähi lähi kumppanuus heti mobilisoi satoja miljoonia euroja, kun taas Marokossa ei euroakaan. Sitten on neljä temaattista aihealuetta, joita käsitellään näissä lähi maissa, mutta niillä ei ole mitään vastinetta Marokon sopimuksessa. Sitten näkymät, että viisumivapautuksia voitaisiin harkata ja, ja ja Euroopan markkinoille pääseminen ei myöskään ole mitenkään näkyvissä Marokon asiakirjassa. Tai sitten toimielinten vahvistaminen, instituutioiden ihmistä, vahvistaminen, keskushallinnon vahvistaminen. Ei myöskään ole mitään tällaista vastaavaa Marokon kanssa solmitussa sopimuksessa. Jos minulla olisi vielä hetki aikaa, niin haluaisin todeta, että tämä on nyt hyvä hetki pohtia, kuinka kaikkeen tähän runsauteen saadaan jotakin järjestöä, järjestystä kansalaisille. Tämä on täysin sijaan Saksaa, mutta myös, a, myös asiantuntijoille tämä te, tuottaa jo vaikeuksia. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus saada järjestystä, koska meillä on ensimmäinen EUn ja Marokon välinen huippukokous maaliskuussa 2010. Oletan, että tuolloin jolla, jonkinlaista konkreettista sisältöä saa, saadaan. Puolitoista minuuttia olemme nyt työstäneet tiekarttaa ja nyt on saatava konkreettista sisältöä ja lisäarvoa tälle statukselle. Olisi hyvä ottaa tähän yleisempi lähestymistapa niin, että toisin kuin Euroopan unionin naapuruspolitiikassa edistyminen tietyillä aloilla yhdistettäisiin näiden alojen kannustimiin. Tällä hetkellä mitään tällaista ei ole olemassa. Tehdään vain yleisluontoinen arvio kaikista niistä toimialoista, joilla naapuruspolitiikkaa sovelletaan. Ja jos hyvin toimitaan, niin sitten palkinnoksi saa tämän pitkälle edistyneen maan statuksen. Toisekseen olisi luotava paketteja niin, että niitä sovellettaisiin tasavertaisesti kaikkiin naapuruskumppanuusmaihin. Ja sitten voisi olla kumppanuussopimuksia, niin kuin Algerian kanssa on tällä hetkellä. Libyan kanssa neuvotellaan. Ja todellinen tavoite olisi sitten tämä niin sanottu sopimus kaikki paitsi instituutiot, joka tarkoittaisi myös yhteisen maatalouspolitiikkaan ja aluepolitiikkaan osallistuminen. Nämä ovat kaksi tärkeää Euroopan unionin politiikan aluetta. Kaikki paitsi toimielimet. Se tähän on nyt luvattu. Tämä mahdollistaisi myös vaihtuvan geometrian soveltamisen esimerkiksi Tunisia kykeneväisempään yhteistyöhön talouden alalla, mutta se ei halua tai pysty käymään vahvistettua poliittista vuoropuhelua esimerkiksi ihmisoikeuksien alalta, niin tämä ei kuitenkaan estä sitä, että voitaisiin suhteita syventää siellä, missä se on mahdollista. Oli miten oli, minusta on nyt todella kiire jo saada hieman järjestystä tähän tilanteeseen tällä, tänä päivänä minä itse en voi paljonkaan tätä arvostaa. Kiitoksia. Professor Martin, prima di... Kiitoksia professor Martin. Ennen kuin aloitamme keskustelun, eh, haluaisin tervehtiä ja kertoa, eh, että täällä on euron välimeri ihmisoikeusverkoston jäseniä paikalla. Täällä on marokkolaisten kansalaisjärjestöjen edustajia ja tuossa ovella löytyy raportti jonka tämä verkosto on laatinut, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja Euroopan unionin ja Marokon lähentymiseen. Ensinnäkin puheenvuoron saa edustaja Eckers. Chairman, um, I suppose that's the penalty for being the only person here. Ilmeisesti tämä on rangaistus siitä, että olin täällä ainoana läsnä alusta lähtien. Olin todella iloinen näistä kolmesta esityksestä. Kolme minuuttia, sanoi puheenjohtaja. Ai, selvä. Ja tietystikin kuulin erilaisia näkökulmia. Mm, se oli mukavaa. Mietinpä että mm, onko tästä saatava äh, etu poliittista tai taloudellista vai kenties monen, molempaa. Ja äh, ehkä pöytäisin vielä puhujia sanomaan sanasen siitä, onko kysymys pelkästään vain hallinnollisesta järjestelystä vai onko tässä jotakin poliittisia seuraamuksia myöskin, koska poliittiset seuraamukset varmasti viittasivat siihen, että Marokko on, kuinka nyt sanoisin, yrittämässä luoda äh, ikään kuin EU-jäsenyysstatusta, jos näin on, niin se tietysti sitten johtaa joihinkin toisiin ongelmiin tai kenties mahdollisuuksiin. Toinen kysymys. Äh, tarkoittaako tämä sitä, että tässä on mahdollisuus myös muille maille, kuten vaikkapa Turkille, toimia samalla tavalla. EU kenties äh, haluaa tai tulee tai ei tule, ja jos ei siitä tule jäsentä, niin voisiko sitten toimia tällä tavalla. Ja sitten ihan yleisesti ottaen maahanmuutosta hyvin yleisesti. Onko tämä asia, josta on keskusteltu, ja minkälaisia lopupäätelmiä siitä on vedetty? Sitten neljäs kysymys. Onko Marokon valuutta sidottu euroon, ja jos se ei ole, niin mitä tekemistä tällä on sitten näiden taloudellisten järjestelmien järjestelyiden kanssa. Ja lopuksi vielä ihan yleisesti ottaen, onko tämä sellainen alusta tuleville toimille, mietin tässä mitä, Rova, mitä herra Martin sanoi, että näin ei ole, vai onko tässä kysymys ainutlaatuisesta suhteesta, jota ei sitten sovelleta mihinkään muuhun maahan myöhemmin? Grazie, onorevole Atkins. Alla parola. Kiitoksia, edustaja Atkins, ja seuraavaksi edustaja Strasser. Danke, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja Haluaisin sydämellisesti onnitella kaikkia niitä, jotka auttavat tässä syventyneessä kumppanuudessa. Se on erittäin tärkeää, koska ei pelkästään Välimeren maille, vaan koko Euroopalle. Se on tärkeä askel Euroopan unionin vastuun saralla – Euroopan on vastuu ottaa Välimeren naapurin maat eh, mukaan yhteistyöhön, eh, rakentavaan yhteistyöhön ja eh, täytyy kiittää myös Marokon viranomaisia heidän ponnisteluistaan. Minulla on kysymys, joka on hyvin lähellä Euroopan kansalaisten sydäntä. Se liittyy turvallisuuskysymykseen. Mikä on tilanne palauttamissopimuksen kanssa? Mehän tarvitsemme sitä kiireesti, jotta voisimme antaa Euroopan kansalaisille turvallisuutta. Kiitoksia edustaja Strasser ja seuraavaksi kollega Ojuland. Thank you, Chairman. I'd also like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä niihin kollegoihin, jotka onnittelivat Marokon ja EUn suhteiden välisestä parantumisesta. Ensimmäinen kysymykseni menee marokkalaiselle kollegallemme. Haluaisin kuulla lisää toiminnastanne Euroopan neuvoston kanssa. On erittäin hyvä, että lähentynytte ihmisoikeus yleissopimusta ja peru yleissopimusta, mutta haluaisin tietää, mihin muihin yleissopimuksiin haluatte liittyä. Ja toinen kysymykseni menee herra Landa onko mitään mahdollisuuksia, että EUn ja Marokon välillä syntyisi myös yhteistyötä energian ja energiaturvallisuuden saralla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Ojuland ja seuraavaksi edustaja Benarab. Euh, Kiitoksia. Kysymys herra Amranille. Haluaisin tietää, kuinka aiotte niveltä tämän yhteistyön Euroopan unionin eh, kanssa ja muiden arabi-Maghreb-maiden kanssa. Ettekö ole sitä mieltä, että ettekö usko, että integraatio unane mahdollistaisi tasapainoisemmat neuvottelut välimeriunojanin kanssa – jos mennään nyt kumppanuusneuvotteluihin Euroopan unionin kanssa ja, ja pikemminkin kuin niin, että Euroopan unioni neuvottelisi kunkin Maagrebin maan kanssa ja niin olisi niin tasapainoinen. Haluaisin tässä muistaa marokkolaista kirjailijaa, joka kuoli tänä, aam- tänä vuonna – joka käsitteli näitä asioita. Toinen kysymykseni on suunnattu kaikille puhujille. Aiotteko etsiä ratkaisua, jolla voidaan ratkaista nuorten maahanmuuttajien traagiset kohtalot välimerellä? Voidaanko suunnitella kunnianhimoista kumppanuutta, kun muistetaan kuinka paljon ruumiita Välimeren rannalle kertyy. Kuinka kuvittelitte, että tällainen voitaisiin täytäntöpanna todellinen liikkuvuus YK-ohjelmien mukaan ehkä voisi avata inhimillisempiä näkökulmia vai kuinka? Eh, Kiitoksia edustaja Benarab, jotta kaikki voisivat esittää kysymyksensä. Pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti. Seuraavaksi kollega Amburakis. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin todeta, että minun ryhmässäni Guessa, kun keskustelimme tästä aloitteesta, niin pyysimme, että myöskin Länsi-Saharan hallituksesta olisi edustaja. Nyt valitettavasti kuitenkaan sitä hallitusta ei ole täällä edustettuna. Sitten toisekseen haluaisin sanoa, että me vastustamme tätä pitkälle edistyneen maan asemaa EUn ja Marokon välillä, koska me olemme sitä mieltä, että tähän liittyy hyvin vakavia ihmisoikeusongelmia ja mitä tulee myöskin maan sisäpolitiikkaan sekä myöskin ulkopolitiikkaan, niin erityisesti juuri Länsi-Saharassa siellä Marokko rikkoo EUn YK-sääntöjä. Ja haluaisin esittääkin seuraavat kysymykset komission edustajalle. Ensinnäkin, ensinnäkin mitä komissio aikoo tehdä, jotta Marokko todella noudattaisi ihmisoikeuksia ja lopettaisi hyökkäykset ihmisoikeuksien puolustajia vastaan. Mikä on komission kanta taas Länsi-Saharan kysymyksessä? Ja kolmanneksi haluaisin kysyä, onko komissio tietoinen Amadina Daidan äh, tapauksesta. Hän on länsisaharalainen. Mitä aiotte tehdä, että tälle rovalle palautetaan hänen passinsa, että hän saa palata maahansa? Angurakis, la parola alla... Kiitoksia edustaja Angurakis ja seuraavaksi kollega Romero Lopes. Gracias, señor presidente. Yo Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että edustaja Amrani, Landaburu ja Martin ovat kaikki täällä paikalla käsittelemässä tätä asiaa espanjalaisena. Minua tämä kiinnostaa erityisesti. Haluaisin kiittää siitä keskustelusta, joka koskee edistyneen maastatuksen lisäarvoa. Tämä on todella keskeistä. Voidaanko tätä käyttää mallina muiden maiden kumppanuuksiin? On totta, että että tällä, näillä assosiaatiosopimuksilla on eroa itäiseen kumppanuuteen. Entinen Eurovälimeri kumppanuus on lainattu itään. Täällä on toki vaikeuksia. Euroopan unionilla on nyt itäänpäin selkeitä prioriteetteja, mutta siitä huolimatta uskomme, että edistyneen maan status merkitsee sellaisen kudoksen luomista, jossa on, joka on erittäin tärkeää, niin ettei tähän liity ainoastaan kauppasuhteet ja vapaakauppa, vaan monenlaatuiset suhteet, myös inhimilliset suhteet, sosiaalinen, poliittinen ulottuvuus ovat tässä myös mukana. Siksi meistä on tärkeää, että tämän yhteisasiakirjan toimintaa asiakirjassa korostettaisiin perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia – on vuoropuhelua myös kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta tästä yhteisestä vuoropuhelusta voidaan saada aikaan prioriteetteja. Tämä on tietenkin vain ensimmäinen askel, mutta on olemassa kesken olevia kumppanuusneuvotteluja muun muassa Libyan kanssa, jossa ollaan menossa samaan suuntaan myös Tunisia ja Jordanin kanssa. Olisi tietenkin hyvä, että näissä sopimuksissa syvennettäisiin niitä samoja aloja kuin tämän edistyneen maan statuksen kohdalla on tehty. Tämä on tietenkin vain ensimmäinen askel. Nyt on edelleen arvioitava tilanne. Ja nyt kun Landaburu on tämän, haluaisin kysyä tämän ensimmäisen vuoden toiminnan jälkeen, kun tehdä, on varmaankin tehty arviointi. Onko tällainen arviointi tehty ja onko jotakin merkittäviä vaikeuksia, joita ei vielä ole mainittu esimerkiksi palveluun alalla tai jollakin muulla toiminnan alua, alalla, missä me parlamentin jäsenet voisimme asiaa edistää. Kiitoksia. Romero Lopez, alla parola. Kiitoksia edustaja Romero Lopez ja seuraavaksi edustaja Kil Nielsen. Kiitokset. Haluaisin palata kysymykseen, joka tässä tuli äsken esille ja senpä takia halusinkin puhua, koska minusta tuntuu siltä, että keskustelu siitä, kuinka EUn ja Marokon välisiä suhteita vahvistetaan, sitä ei voida käydä vapa, vakavasti, jollei oteta esille ihmisoikeuskysymyksiä ja erityisesti Länsi-Saharan kysymystä. Länsisaharalaiset joutuvat kärsimään siirtomaavallasta joka päivä. Se on niin poliittista kuin taloudellistakin luonteeltaan. Poliittisten aktivistien Pidätykset ovat lisääntyneet viime kuukausien aikana ja haluaisin tietää, mitä Eurooppa tekee ja aikoo pystyy tekemään, jotta länsisaharalaisten itsemääräämisoikeutta voidaan vahvistaa YK päätöslausuman mukaisesti. Ja minäkin haluaisin ottaa tässä esille tämän länsi raharalaisen Amina Dadu Aidan tapauksen. Häneltä vietiin passi ja hän on nyt kolme viikon ajan ollut nälkälakossa, syömälakossa ja äh, senpä takia olisin sitä mieltä, että tässä täytyisi ottaa esille ihmisoikeuskysymykset ja myöskin Länsi-Saharan kysymys tarkemmin. Grazie, onorevole Nielsen. Kiitoksia edustaja Nielsen ja seuraavaksi kollega Scholz. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pyysin puheenvuoroa, koska joskus ne kysymykset, jotka minua kiinnostavat, niistä e, e, ei oltu vielä puhuttu, mutta nyt tässä välissä ne on esitetty. Haluaisinkin esittää kysymyksen komissiolle, kuinka e, he pitävät tätä pitkälle edistyneen maan statusta osana Välimeren unionia. Kuinka komissio lähestyy siis Välimeren unionin kehittämistä ja miten tällainen status otetaan tässä yhteydessä huomioon. Toinen kysymys, miten tässä yhteydessä otetaan huomioon olemassa olevat konfliktit ja hankalat suhteet yksittäisten Välimeren maiden kanssa, esimerkiksi Länsi-Saharan ja Marokon ratkaisematon suhde. Ehkä tarvittaisiin Euroopan unionin taholta aktiivisempaa politiikkaa näiden konfliktien ratkaisemiseksi ihan lähitulevaisuudessa, jotta saataisiin aikaan todellinen EU-välimeriunioni. Ihmisoikeuskysymyksistä on täällä jo puhuttu, ehkä voisitte vielä lyhyesti niistäkin keskustella. Charles Kiitoksia edustaja Scholz ja seuraavaksi edustaja Flötre viimeisenä. Monsieur President. Kiitos puheenjohtaja. Tässä pitkän edistyneen maan statuksessa kysymyshän on oikeastaan etuoikeudesta, mm, mutta tässä ei ole kovin oikein onnistettu, koska oikeastaan kysymys ei ole niinkään Marokon tilanteesta, vaan oikeastaan sitä mekanismia metodologiasta, jota EU aikoo kehittää jolla se laillistaa ja antaa todella sisältöä tälle statukselle. Tässä huomattiin EU-Israel tapauksessa Gazan sodan aikana. Parlamentti oli sitä mieltä, että että kysymys oli vain pelkästä puheesta, kun silloin ei haluttu antaa perusteltua lausuntoa siitä, kuinka Israel osallistuu EUn virastoihin. Minä haluaisin esittääkin kysymyksen äh, juuri äh, siksi, koska tuntuu että sitä, että tämän satuksen kautta nyt ollaan vahvistamassa jotakin tiettyä tendenssiä ja varmasti monet muutkin kollegat ovat tässä ottaneet esille demokratian ja ihmisoikeudet, mutta samanaikaisesti tähän liittyy liittyy myöskin se, kuinka osallistuvat kansalaiset kansanjärjestöjen kautta ja myöskin parlamentin kautta ja myöskin Euroopan parlamentin kautta. Haluan sitä kysymyksen komissiolle. Onko tässä äh, mitään alustavia kriteereitä äh, erityisesti, jotka voisivat nyt muistuttaa Kopenhaminan kriteereitä. Äh, ehkä juuri tämä naapuruus voi tätä tähän tähän päin viedä. Onko tässä olemassa jotenkin kriteereitä tämän statuksen osalta? Vai voidaanko se antaa saman, pää, saman tien Tunisialle, joka jatkuvasti kiusaa ihmisoikeuspuolustajia? Sitten toisekseen nämä komission laatimat edistymisraportit, onko sillä jotain tekemistä vaikkapa sen kanssa, kuinka oikeusjärjestelmä toimii tai kuinka vankiloita hoidetaan, pakolaisten asema ja niin poispäin. Kaikki nämä asiat, kuinka, mikä on niiden painoarvo Euroopan parlamentissa äh, on voitava sanoa asioita myöskin tämän se kuulemuksen ulkopuolella. Ja toisekseen, kuinka nuo alustavat kriteerit ja tuo tiekartta ja myöskin tämä mekanismi, jonka kautta voidaan todella toteuttaa ja kontrolloida tämän tiekartan toteuttamista demokratian ihmisoikeuksien näkökulmasta, niin esitän kysymyksen Marokon osalta, mutta minua kiinnostaa tämä eurooppalainen läpinäkyvä eurooppalainen toimiva mekanismi, jonka kautta me Euroopan parlamenttina voimme puuttua puuttua asioihin, kun otetaan käyttöön, toteutetaan ja arvioidaan tätä pitkälle edistyneen maan statusta, koska muuten minä en tiedä, että mikä tämän pitkälle edistyneen maan aseman kautta oikein edistyy. Kiitoksia edustaja Flotre. Nyt antaisin puheenvuoron asiantuntijoillemme ja pyytäisin, että he yrittäisitte pitää kiinni viiden minuutin puheajasta ja aloitamme käänteessä järjestyksessä ensin Ivan Martin sen jälkeen, Jussef Amrani ja sen jälkeen Ene Se oli Lyhyesti kuusi asiaa. Maahanmuutto. Sen otti esiin englanninkielinen ja saksankielinen puhuja, en tiedä keitä he olivat. Ensinnäkin mm, tämä palautussopimus näyttää siltä, että Marokko ei halua sitä allekirjoittaa. Se on erittäin keskeinen asia Euroopalle ulk ulkopuolelta se ei tunnu hyvältä neuvottelustrategialla niin, että sanotaan, että teidän on allekirjoitettava tämä sopimus ja sen jälkeen ryhdytään neuvottelemaan. Kyllä jotakin olisi annettava äh, äh, äh, vaihtokaupassa näin, liikkuvuudessa näin ei tehtäisi selkeästi. Välimeren eteläpuolen kanssa EU ei halua tarjota edes mahdollisuutta viisumivapauteen. Minun mielestäni tämä on liikkuvuuden kannalta erittäin vakava. Se on syrjintää pohjoisen etelän välillä, eikä se helpota tämän sopimuksen allekirjoittamista. En sano tämän enempää, kun aika on vähän. Toinen kysymys. On varmasti selvää, että tällä pitkälle edistyneen maastatuksella on poliittisia vaikutuksia. Se ei ole vain pelkkää hallinnollista Keplottelua Varmastikin tämän ensimmäisessä vaiheessa näin on. Poliitt- poliittinen vaikutus tulee myöhemmin. Mutta kun ajatellaan äh, tulevaisuutta, tämä kaikki muut paitsi toimielimet, äh, tämä liittyy Turkin kehitykseen. Romana Prodi mainitsi sen ensimmäistä kertaa äh, mahdollisuutena Turkille, mikäli se ei liity. Ja silloin onkin selvää, että mikäli liittymistä ei tule, tarvitaan jonkinlainen lähestyminen Turkin kanssa ja näiden muiden maiden kanssa, joihin on erityissuhteet. Kolmas seikka. On aivan selvää, että edistyneen maan status, vaikka joskus sitä myydäänkin ikään kuin erityistuotteena Marokolle, se ei pidä paikkaansa. On olemassa yhteinen kaavio. Tätä voidaan verrata Israelin tilanteeseen ja itäiseen kumppan, kumppanuuteen. Tämä on aivan selvää. On aivan selvää, että olemme matkalla kohti uutta kehittynyttä mallia näissä suhteiden kehittämisessä ja minun mielestäni on hieman huolestuttavaa, että näin tehdään ilman selkeää poliittista lähestymistapaa, perusasiakirjaa, jossa määriteltäisiin välineet ja niin edelleen. Neljäs kysymys, ei eikö vai viides kysymys, hyvin lyhyesti pohjois arabivaltioiden liitto. Ei se koskenut minulle esitettyä kysymystä, mutta se on aivan keskeinen asia myös etelä-eteläsuhteissa. Euroopan parlamentissa on esitetty tärkeä kysymys, mitä Euroopan unioni tekee Saharan konfliktin lisäksi. Se on esteenä, mutta se ei täysin sulje Marokon ja Algerian suhteita. Mitä EU tekee, jotta Magrebin etelä-etelä-integraatio tehostuisi? Euroopan unionin ja Algerian kumppanuusneuvostossa aina puhutaan energiasta, henkilöiden liikkuvuudesta, koskaan ei sanota mitään magrevi integraatiosta Minun mielestäni EUkin voisi tehdä jotakin enemmän. En nyt sano, että se jotenkin, jotenkin ratkaisisi Pohjois-Afrikan arabivaltion liiton ongelman, mutta tämä on tärkeä. Sitten kansalaisyhteiskunta, Romero mainitsi tämän, minusta tämä on aivan keskeistä yhteinen asiakirja pitkälle edistyneen maan statuksesta voisi olla hyödyllinen väline, kun annetaan puhtia tämän kudoksen luomiseksi, josta puhuitte kansalaisyhteiskuntien ja paikallishallinnon välillä. Nekin ovat tärkeitä toimijoita. Haluaisin vain ohimennen sanoa, että kun nyt jo on ryhdytty toteuttamaan joitakin statukseen liittymiä seikkoja, kuten tiettyjä komiteoita on perustettu, niin minun tietääkseni ei ole tehty mitään kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistämiseksi. Tietenkin jotain on olemassa, mutta ei myöskään ole pyritetty vahvistamaan paikallishallintojen suhteita. Toistaiseksi tällä alalla ei ole mitään lisäarvoa. Ja sitten lopuksi eräs mielestäni hyvin tärkeä asia. Israelin niin Marokon kanssa on allekirjoitettu tämä statusasiakirja, jossa on myös tiekartta mukana Israelin kanssa. 15.4.2008 Israel oli ensimmäinen maa, jonka kanssa allekirjoitettiin pöytäkirja, johon liittyy osallistuminen Euroopan virastoihin. Näin ei tehty. Marokon kanssa toistaiseksi on aivan selvää, että Marokko ei ole siis ensimmäinen maa, jonka kanssa solmitaan erityisen suhteita, suosituimmat suhteita vaan se on Israel. Toisekseen on, on kuultu huhuja, että ne, Tunisian kanssa neuvotellaan hyvin konkreettisesti ja luultavasti nopeasti saadaan aikaan tällainen status. Varmaankin olisi löydettävä mekanismeja, joilla ei voitaisiin jotenkin eritellä aihealueet niin, että voitaisiin edetä edes jollakin alueella. Olisi aika vakavaa, jos EU myöntäisi erityisaseman Tuniselle tai muulle maalle, ellei näitä Kööpenhaminan, Brysselin ja muiden kriteerejä ei ole ensin selvitetty ja määritelty kolmansien maiden kanssa. Toistaiseksi näin ei ole. Kiitoksia. Kiitoksia professori Martin. Puhuitte eh, hyvin kattavasti, mutta kuitenkin tiiviisti. Ja seuraavaksi ulkoasiaministerin pääsihteeri herra Ammarani. I have been asked many questions. I would like to start. Kiitoksia. Minulle on esitetty useita kysymyksiä. Haluaisin ensin vastata kysymykseen äh, pitkälle edistyneen maan statuksesta eh, mahdollisuutena pohjoisen ja etelän välisten suhteiden kehittämiselle. Kyllä tämä on mahdollisuus Euroopalle ja se on myös mahdollisuus Marokkolle e, eteläisenä maana. Me olemme kiinnostuneita teidän kehityksestänne, teidän markkinoistanne ja meillä on samat arvot. Ja tämän Tämä on tavoite, jonka Marokko on ilmaissut jo vuosia sitten. Jos tänä päivänä me olemme saaneet pitkälle edistyneen maan statuksen. Tämä tarkoittaa, että olemme saavuttaneet paljon. Me tulee yhteisiin arvoihin, poliittiseen vuoropuheluun ja kokemukseen yhteyksistä teihin kaupan ja palvelujen alalla ja myöskin instituutioiden alalla. Marokko tietää hyvin, miten Euroopan toimielimet toimivat ja tämä on tavoite, johon on vastattu Euroopasta. Tänä päivänä Eurooppa ei ole ainoastaan kiinnostunut, vaan on halukas eh, edistämään suhteitaan etelään. Eh, tänä päivänä voin sanoa, että Marokko ja Maghreb-maat ovat prioriteetti Euroopalle – ottaen huomioon eri haasteet. Turvallisuushaaste kyllä olette oikeassa, mutta myöskin vakaus- ja rauha alueella, koska Välimeren alue, Pohjois-Afrikka on naapurialueenne ja turvallisuutenne kannalta haluatte sinne vakautta ja rauhaa. Ja tässä yhteydessä Marokolla on pitkälle edistyneen maan status. Toiseksi tämä on myös mahdollisuus eurooppalaisille yrityksille, koska nyt talouskriisin aikana ja globalisaation aikana tarvitsette enemmän markkoja. Tänä päivänä voin ilolla sanoa, että Marokossa yrityksen aktiivisuus aktiivisesti toimivat kaikilla aloilla, rahoitusalalla, infrastruktuurissa ja niin poispäin, koska meillä on tilaa investoinnille ja mahdollisuuksia, jotta yrityksenne voivat tehdä voittoa öö, sanoitte, olemmeko me malli. Me emme halua olla mikään malli, mutta jos meidän öö, kokemuksemme on menestyksekäs, niin se voi olla kimmoke muille maille. Öö, ete, muille eteläisille naapurismaille. Marokko on tehnyt omat uudistuksensa ja puhun myöhemmin demokratiasta ja ihmisoikeuksista, mutta meidän demokraattinen prosessi on peruuttamaton. Me olemme luomassa erittäin vahvaa demokraattista järjestelmää äh, maahamme, koska tämä on euro- marokkolaisen kansalaisyhteiskunnan äh, halu, marokkalaisten puolueiden halu ja Marokon kuningas haluaa viedä Marokon uudelle vuosisadalle ja siksi Marokossa tehdään joka päivä todella syvällisiä poliittisia uudistuksia, jotta äh, voitaisiin vahvistaa demokraattisia arvoja. Ja Tämän kokemuksen haluaisin jakaa tänä päivänä teidän kanssanne, Euroopan parlamentin kanssa, koska me tarvitsemme Euroopan unionia, eikä meillä ole mitään komplekseja ja mielellämme keskustelemme kanssanne näistä hyvin arkaluontoisistakin aiheista. Mitä kollegani täällä sanoi, kyllä, tämä on hyvin vaikea aihe, tämä on tärkeä aihe ja Marokko on työstänyt tätä aihetta viime vuosina. Mitä tulee marokkalaisiin, se ei ole mikään ongelma. Marokkolaiset, jotka ovat laittomasti Euroopasta, heidät kyllä voidaan palauttaa. Ongelma on Saharan eteläpuoleinen alue. Tämän asian suhteen olemme työskennelleet viime vuosina. Meillä on useita neuvottelukierroksia Marokon ja EUn välillä Emmekä ole koskaan yhdistäneet palauttamista viisumihelpotuksiin. Marokko on vastuullinen. Me haluamme tasapainoisen, realistisen ratkaisun, joka voidaan toteuttaa sekä operationaalisesti että myös poliittisesti hyväksyttävä, koska myös Marokossa meillä on kansalaisyhteiskunta. Marokko tänä päivänä ei ole ainoastaan läpikulkumaa. Marokosta on tullut myös eteläis, eh, Saharan eteläpuoleisen maahanmuuttojen kohdemaan ja meillä on vaikeuksia todistaa, kuka tulee mistäkin maasta. Marokko ei pysty yksin kantamaan Saharan eteläpuoleisten maahanmuuttajien taakkaa ja siksi olemme luoneet tämän eh, konferenssin perustan maahanmuuton eh, neljälle pilarille laittoman maahanmuuton torjuminen, laillisen maahanmuuton helpottaminen muun muassa. Ja me vielä työstämme tätä. Meillä on hyvin poliittista eh, tahtoa saada aikaan tämä palauttamissopimus. Tunnistan sen, että on joitakin ongelmia, mutta haluamme voittaa nämä ongelmat. Ongelmat löytyvät eh, todistusaineistosta. Kuka voi todistaa, että joku tietty maahanmuuttaja on laiton, että hän tulee Malista tai Senegalista tai mistä hän tuleekaan. Me olemme työskennelleet teidän kanssanne näistä, näiden asioiden parissa ja tämä ei ole helppoa. Niin, Maghrebin osalta sen integrointi on todella prioriteetti ensinnäkin, koska se on niin tärkeää, ja toisekseen, koska kysymys on strategisesta tärkeydestä, jota otetaan huomioon muun muassa kehityksen ja turvallisuuden tärkeät kysymykset. Ja tämä on myöskin mahdollisuus, johon meidän on päästävä mukaan. Emme halua sitä menettää. En halua nyt antaa, laittaa vastuuta kenenkään maan harteille siitä, että Magrebia ole kehitetty, mutta olen kodella todella surullinen siitä, että maamme ja Argen, Ar, Algerian väliset, äh, välinen raja on ollut suljettu pitkään ja että mitään halukkuutta ei ole kehittää Magrebia. Äh, olen nyt tänään tullut puhumaan tästä edistyneen maan asemasta, mutta äh, on muistettava kuitenkin, että Magrebia Tunisia ovat myöskin hyvin tärkeitä ja on hyvin tärkeää, että myöskin Euroopalle on Tärkeää, että olisi sellainen ryhmittymä, joka sitoutuu Euroopan kanssa tiettyihin tärkeisiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja turvallisuus- ja kehityskysymyksiin. Marokko joka tapauksessa haluaa saada tämän Maghreb-prosessin raiteilleen. Tämä on todella prioriteetti minun hallitukselleni. Joka tapauksessa Marokko ei pelkästään ole tässä päättäväinen, vaan myöskin toimii sillä tavalla, että yhteistyö EUn ja Maghrebin välillä todella konkretisoituu. Aiomme järjestää ensimmäisen kokouksen EU-Troikan välillä ja pohjoisen äh, Magrebin maiden kanssa äh, todella siis kokouksen järjestämme ja äh, tämä on hyvin tärkeä asia Magrebin rakentamiselle. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta voimme luoda riittävän luottamuksen Magrebin maiden välillä. Joka tapauksessa me olemme tässä asiassa hyvin päättäväisiä. Oui, j'arrive tout de suite. Ah. Niin, ihan hetkinen. No, jos sopii, niin ehkä tästä aiheesta puhun espanjaksi, koska se on varmasti tärkeämpää. En halunnut puhua tästä, ähm, koska itse asiassa tässä kokouksessa on tarkoitus käsitellä pitkälle edistyneen maan asemaa, tuota statusta, mutta joka tapauksessa pyysitte minua puhumaan aiheesta, joka on hyvin herkkä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että että ihmisoikeuskysymysten osalta ja demokraation demokraattisaation osalta meillä ei ole mitään kompleksia tässä asiassa. Me olemme koko maana mukana YK on ihmisoikeuskomiteassa ja se kokoontuu hyvin säännöllisesti tutkimaan kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä. Mutta nyt kun kysymys on Marokon Saharasta, niin kysymys ei ole ihmisoikeuksista. Olen pahoillani, että joudun näin sanomaan, mutta näin ei todellakaan ole. Kun YK pääsihteeri pyrkii ponnistelemaan siinä, että saataisiin ensimmäinen ja toinen epävirallinen kokous aikaiseksi, jonka tavoitteena oli konsolidoida, vahvistaa rakentavassa hengessä näitä neuvotteluita toisaalta niin puolin ja toisin, niin tämä todella johti tilanteen eskaloitumiseen ja Manhassetin neuvot ottelut, tällä tavalla saivat uutta potkua. Tämä oli todellinen poliittinen neuvotteluprosessi, jonka tarkoituksena oli päästä poliittiseen neuvoteltuun ratkaisuun Saharan osalta, ja Marokko on tähän sitoutunut. Mutta Ja minä haluan puhua tästä nyt vain sen takia, koska minua pyydettiin. Paljonko minulla on aikaa? Minä Kuinka? Jaa, olisi pitänyt lopettaa jo. No, tämä matka, jonka marokkolaiset tekivät, niin sillä ei ole mitään tekemistä muun kanssa kuin sen kanssa, että siinä pyrittiin hakemaan poliittista ratkaisua ulkomaalaisten kanssa. Tällä tavalla muslimeita käytettiin ikään kuin esineinä, heidät esineellistettiin ja muutoin demokratian ja ihmisoikeuksiin meillä ei ole mitään kompleksia. Kukaan ei täällä kysynyt, minkä takia äskettäin Algerian ulkoministeriössä, kun sieltä kysyttiin tästä Länsi-Sahara-kysymyksestä, niin kukaan ei vastannut, koska kukaan, kukaan ei kuitenkaan täällä nyt tehnyt näin. Siis tässä ei ole mitään ongelmaa Länsi-Saharan suhteen Marokolla. Grazie, signor segretario generale. Kiitoksia, herra pääsihteeri. Ja muistutan Henokko Landaburoa todella siitä, että hän pitäisi kiinni puheajasta, koska Odotamme jo seuraavaa tapahtumaa. Meidän pitää päättää tämä kokous hyvin pian. Madame Flut, qui la dernière... Vastauksena vain Rola Fluthalle. Yritän lyhyesti vastata. Onko olemassa kriteerejä, joilla voidaan arvioida jonkun maan demokraattinen tila niin, että se voisi liittyä tähän statukseen? Mitään tällaisia Kopenhaminin kriteereitä ei ole olemassa. Minun mielestäni tämä oli loistava kysymys meillä on hieman epäselvä tilanne tässä. Monetkin, monet muutkin maat haluaisivat tällaisen statuksen. Jos meillä ei ole kriteerejä, joudumme tapauskohtaisesti tuomitsemaan ja se aiheuttaa tiettyä mielivaltaisuutta, johtaa tiettyyn mielivaltaisuuteen. Toinen kysymys, mitä parlamentti voi tehdä, jotta voidaan valvoa sitä, kuinka tämä status kehittyy? Tietenkin tehdään niin kuin se tekee vielä paremmin. On olemassa asiakirjoja ja kuten vuosikertomus naapuruspolitiikasta tai vuosikertomus Marokon toimintasuunnitelman täytäntöpanosta. Komissio jatkuvalla tavalla julkistaa näitä kertomuksia ja parlamentti voi koska tahansa pyytää komissiolta tietoja tästä asiasta. Ensin maanantaina meillä on tärkeä kokous. Se on vuosittainen kumppanuusneuvoston kokous Marokon kanssa. Neuvostossa käsitellään katsaus tähän ensimmäiseen vuoteen, jonka aikana statusta on sovellettu. Uskon, että tämä on kiinnostava kokous ja siitä voidaan käydä keskustelua jäsenten kanssa täysistunnossa tai kahdenvälisesti tai kuinka vain. Komissio mielestäni toimii tässä erittäin avoimesti. Teidän on vain tehtävä aloite ja pyydettävä komissiolta tietoja silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä on aivan luonnollista. Nuorena kauan sitten olin parlamentin jäsenen, niin tiedän kyllä, mikä mistä on kysymys tiedonjanossa ja analysoinnin janossa, että työtä voidaan tehdä. Sitten toinen kysymys, joka esitettiin, onko tämä pitkälle edistyneen maan status jonkinlainen malli? Ei se minä mielestäni ole malli, vaan se on no, erään poliittisen kokeilun alku. Yliopistomiehet toki pitävät perustusasiakirjoista ja tällaisesta. Tämä on tietenkin normaalia, mutta muistan puheenjohtaja Brodin kanssa aloitettiin tämä naapuruspolitiikka, kun päätimme uusien maiden liittymisneuvottelut. Tämä on hieman tällaista improvisointia tien päällä. Toki ymmärrän, että tällaisia kriteerejä tarvittaisiin, kun hetki sitten puhuttiin demokraattisista kriteereistä ja muusta, mutta Äh, Tämän pitkälle edistyneen maan status vastaa erityistä tilannetta, joka liittyy Marokon kehitykseen ja sen maan haluun mm, ottaa käyttöön selkeä lähentymisstrategia. Minun mielestäni nykyisessä ei kuitenkaan ole mikään varsinainen malli, vaan tämä on poliittinen kokeilu, eikä sillä ole mitään liittymistavoitteita, vaan pyritään lähentämään mahdollisimman pitkälle. Se on kumppanuuden liittymisen välillä. Tästä voidaan toki keskustella poliittisesti, se on kiinnostavaa, mutta turhaa hakea johdonmukaisuutta joka paikasta. Egypti ei sama kuin Marokko, Libya vielä vähemmän. Nykyisestä välimeren politiikasta meillä on yksi tila, joka ei toimi. Se on, se on jumissa. Sitten meillä on kahdenvälistä politiikkaa kaikkien näiden maiden kanssa. Se kehittyy sen mukaan, kuinka nämä maat haluavat mennä eteenpäin, kuinka EU haluaa mennä eteenpäin. Jos Israel on edelleen joissakin asioissa, niin ei se minua haittaa. Ongelma on siinä, että se ei saa hidastaa Marokkoa tai muita. Meidän on katsottava tapauskohtaisesti, mitä tapahtuu ennen kuin teemme mitään äh, liian pitkälle meneviä määritelmiä. Sitten tämä Maghreb-unioni, ja tämä on erittäin tärkeä. Haluaisin muistuttaa teille, hyvät edustajat, että kaksi vuotta sitten Euroopan komissio ehdotti ja antoi tiedon annon Magrebin tilanteesta ja sen kehittymismahdollisuuksista. puheenjohtaja valtio ei halunnut ottaa agendalleen tätä asiaa omalla kaudellaan. Mikäli joitakin epäilyjä on, epäily ei voi kohdistua siihen, että komissio ei halua tehdä jotakin auttaakseen eri kumppanoita tekemään ponnistuksia ja pikkuhiljaa rakentamaan tätä Magrebin unionia ja poistamaan esteitä. Mitä sitten tulee energiaturvallisuuteen? Tervehdin edustaja, joka esitti tätä koskevan kysymyksen. Meillä on, on olemassa marokkolainen suunnitelma, jota EU tukee. Se kulkee vähän rinnakkain Euroopan unionin tavoitteiden kanssa. Kulutusta vähennettäisiin ja edistettäisiin uudistavien lähteiden käyttöä ja laajennettaisiin lähteitä maailmassa. Kuten tiedätte, Marokko ei tuota fossiilienergiaa tai muuta. Meillä on rahoituksellista yhteistyötä tulevina vuosina. Siihen menee 80 miljoonaa euroa. Näin voimme tukea tätä energiapolitiikkaa ja vahvistaa verkostoja, joilla suunnataan energiaa Etelän Afrikan, eteläisestä Afrikasta Marokon kautta Eurooppaan. Tämä on aihe, josta voimme toki myöhemmin keskustella, jos haluatte. Täällä on puhuttu ihmisoikeuksista, se on erittäin tärkeä asia. Ja komissiollekin esitettiin kysymys. Edustaja Gunakis esitti tämän kysymyksen. Marokossa komission unionin kanta on se, että Marokon viranomaisilta on kysyttävä, noudatetaanko siellä ihmisoikeuksia vai ei. Meillä on Euroopan unionin suurlähettiläät, jotka kokoontuvat usein keskustelemaan näistä asioista ja vaihdamme tietoja siitä, mitä maassa tapahtuu tai ei tapahdu. Tältä pohjalta voimme pitää selvityksiä viranomaisilta rahoitamme Euroopan unionin varoilla kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat ihmisoikeuksien alalla ja jotka edellyttävät osallistuvan demokratian kehittämistä. He ovat täällä salissakin. Tervetuloa vain. On myös olemassa ihmisoikeuksien tarkkailija. Voitte tulla myös vierailulle. Voimme täsmälleen konkreettisemmin kertoa, mitä teemme. Komission sitoumukset ihmisoikeusalalla on, ovat teille tuttuja. Se on komissiolle erittäin tärkeä asia. Myös Euroopan unionin ulkopolitiikan identiteetti liittyy siihen, ja Marokon hallitus hyvin tietää sen, heidän mielestään edellytämme heiltä joskus liikaakin. Länsi-Saharasta vielä lopuksi. Komission kanta on aina ollut tässä hyvin selvä. Komissio on sanonut aina, että se varauksettomasti ja täysin tukee YK on ponnistuksia, YK on pääsihteerin edustajien ponnistuksia rauhanprosessissa niin, että saavutettaisiin tässä asiassa ratkaisu. Kun olin Brysselissä, otimme vastaan polisaariorintaman edustajia, otin heidät vastaan omassa toimistossani. Olen ollut yhteyksissä Marokon viranomaisiin. Meillä on selkeä kanta. Tarvitaan poliittinen ratkaisu, jota edellyttävät neuvottelut YK katon alla ja tätä tuemme. Te tiedätte, että on jäsenvaltioilla, jo, jäsenvaltioita, joiden kannat ovat erilaisia, mutta tämä on nyt joka tapauksessa tilanne. Tähän päätän puheen. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia herra Landaburu ja tämän kuulemisen lopettaa Antonio Pantseri suhteesta magreb maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltion liittoon vasta valtuuskunnan puheenjohtaja. Huomaan, että aika on pitkälle, joten puhun ihan, ihan nopeasti. Kiitän ulkoasianvaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa tästä mahdollisuudesta. Me olemme keskustelleet jo laajasti tänään kolmen asiantuntijan kanssa tämän yhteisen asiakirjan innovatiivisesta luonteesta. Minä haluaisin korostaa erästä asiaa tässä asiakirjassa, nimittäin se, että vihdoinkin mahdollistamme sen, että luodaan parlamentaarinen yhteisvaliokunta, jossa voidaan puhua suoraan myöskin kysymyksistä, eh, jotka täällä on mainittu. Ja me seuraamme pitkälle edistyneen maastatuksen kehittymistä. Ehm, Marokko on Maghreb-maiden maltillinen toimija ja se eh, on naapuruuspolitiikassa saanut vahvistetun aseman ja se mahdollistaa myös taloudellisen ja sosiaalisen alueen laajentamisen. Haluaisin vain korostaa kahta asiaa. Poliittisesti pääsihteeri Amrani korosti sitä, kuinka Marokon kuningaskunta on luonut läheisemmät yhteistyöt Euroopan unionin kanssa – YK ihmisoikeusneuvostossa. Haluaisin myöskin palata siihen, mitä komission edustaja sanoi. Nimittäin olisi hyödyllistä haluan muistuttaa siitä, että ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat meille erittäin tärkeitä kysymyksiä, erityisesti tänä päivänä, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Olisi hyödyllistä jos tässä statuksessa löydettäisiin oikea paikka, oikea foorumi käsitellä näitä kysymyksiä. Meillä voisi olla valvontapolitiikkaa ja seurata näiden asioiden kehittymistä. Pitäisi olla tällainen oma lukunsa näille asioille. Ja toiseksi pitäisi assosioida kansalaisyhteiskunta. Meidän emme saa pelkää pelätä vuoropuhelua. Me olemme vahvistamassa suhteita ja täytyy luoda sellaiset olosuhteet, että saadaan parempaa taloudellista ja sosiaalista integraatiota, mutta myös maan parempaa demokraattista integraatiota aikaiseksi ja siksi on hyvä työskennellä näillä saroilla ja toivoisin todellakin, että tässä sekä valiokunnassa kaikki jäsenet tekisivät innolla työtä ja voitaisiin ratkaista niitä ristiriitoja, jotka professori Martin otti esiin, nämä erilaiset edistyneen maan statukset. Yritämme saavuttaa tämän tavoitteen. Kiitoksia. Kiitän asiantuntijoita ja kiitän valtuuskunnan puheenjohtajaa. Tämä tapaaminen oli erittäin mielenkiintoinen ja rakentava ja menemme nyt sitten seuraavaan tapahtumaan. Tässä on kahden minuutin tauko. Kollegi, per favore, si prende... Hyvät kollegat, pyytäisin, että istuudutte, niin voimme aloittaa hiukan myöhässä keskustelun Egyptin arabitasavallan ulkoministerin Ahmed Abulgeitin kanssa. Sillä aikaa kun istuudette, koska tämän päiväistä esityslistaa oli vielä hyväksytty, voimme tehdä sen tässä välissä. Voisin vain sanoa teille, että keskustelu Mariette Schaaken kanssa tilapäistä Kosovon valtuuskunnasta 13.16. marraskuuta. Sitä ei voida järjestää tänä päivänä, koska me olemme nyt jo ylittäneet äh, puheajan. Ja meidän täytyy järjestää laajennettu puheenjohtajakokous, jotta voisimme keskustella kysymyksistä, jotka liittyvät korkean edustajan kanssa käytävään vuoropuheluun mm, huomenna. Ja nyt voimme aloittaa kokouksemme ja toivottaa tervetulleeksi herra ministerin yhdessä äh, suhteesta Masrek-maihin vastaavan valtuuskunnan kanssa. Haluaisin hänet toivottaa tervetulleeksi. Haluaisin sanoa vain muutaman alustussanan teidän vierailunne tänään on, nyt on kulunut vuosi siitä, kun viimeksi kävitte parlamentissa ja tällä on ei vain symbolinen merkitys, vaan myös ihan todellinen merkitys, koska teillä on välittäjän rooli, teidän maalainen välittäjän rooli Lähi-idässä. Euroopan parlamentti seuraa hyvin läheisesti kehitystä teidän alueellanne. Ja tästä syystä tämä valiokunta halusi uudelleen perustaa Lähi-idän työryhmän ja tätä johtaa hyvä ystävämme ja kollegamme Euroopan parlamentin entinen puhemies Hans-Gert Pöttering. Nyt todella mielenkiinnolla odotamme teidän mielipidettänne rauhanprosessista ja välittäjän roolista, joka teillä on tai teidän maallanne on Palestiinan suhteen. Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas, joka on neuvotellut tasapainoisesti ja viisaasti tässä vaiheessa on nyt päättänyt, että hän ei asetu uudelleen ehdolle seuraavissa vaaleissa, eikä vielä tiedetä, milloin nämä vaalit järjestetään. On hyvä kuulla, että Israelin siirtokuntien laajentaminen on pysäytetty, mutta tämä on kuitenkin vain väliaikainen toimenpide. Valitettavasti Israelin hallitus on sanonut, että Jerusa- Itä-Jerusalemin alue on jätetty tämän keskeytyksen ulkopuolelle. Konfliktin ratkaiseminen perustuen kahden valtion ratkaisuun on todella kiireellinen asia ja tämä vaikuttaa myös meidän Välimeren suhteisiimme. Euroopan unionin Välimeren ulkoministerineuvoston peruuttaminen on esimerkki tästä. Ja siksi haluaisinkin pyytää teitä, hyvä ministeri, kommentoimaan monenkeskisten suhteiden tilaa Lähi-idässä. Ja nyt haluaisin antaa teille puheenvuoron, että käyttää sen ajan, minkä tarvitsette ja mitä vähemmän aikaa me puhumme, sitä enemmän kysymyksiä voidaan esittää teille. Annetaan sitten paljon aikaa vielä vastata niihin. Teillä on puheenvuoro, ministeri. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella iloinen mahdollisuus tulla tänne kahdesti 12 kuukauden aikana puhumaan tänne kunnianarvoisaan valiokuntaan. Tämä osoittaa, kuinka sitoutunut maani Egypti on säilyttämään ja vahvistamaan suhteita Euroopan parlamenttiin. Näin minun on sanottava, että tulen alueelta, joka... Tai en nyt haluaisi sanoa olisi äh, alue, jossa on ongelmia ja hankaluuksia ja häiriöitä, mutta se on kuitenkin alue, joka pyrkii nyt äh, ylittämään nämä ongelmat, joita sillä on vastassaan. Ja aivan kuten oikein tuossa sanoitte, Lähi-idän ongelma, äh, palestinalais, israelilais, arabi-israel konflikti on yksi näiden ongelmien aspekteista, joka siis aluettamme riivaa. Mutta meillä on myöskin tietysti sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät maihin kuten Sudan. Nämä tilanteet ovat hyvin, tilanteet ovat hyvin ongelmallisia ja kestävät tietyn aikaa. Meillä on myöskin Afrikan sarvi ja Somalia merirosvous sekä uhat, joita tuolla alueella on. Meillä on myöskin Välimeren unioni, joka Pariisissa 2008 helmi, heinäkuussa laitettiin vireille ja sen jälkeen myöskin ollut sektorikohtaisia ja ministerikokouksia, mutta kuitenkin meiltä pyytyy vielä sihteeristö joka aktivoisi sen toimeenpanon, mistä nyt sitten sovimmekin. Kysymys on siis alueesta, joka on hyvin tärkeä maailman vakaudelle, noin 6 prosenttia energiasta, jota maailma käyttää, on tuossa osassa Persialahta ja Arabian niemimaata. Meillä on myöskin uhkaava ongelma Persialahdella ja se liittyy siihen, kuinka jännitteet kasvavat Iranin ja länsimaiden välillä. En nyt puhu edes oikeastaan länsimaista tällä hetkellä, vaan P5 näistä turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä plus Saksa. Ja alueemme on siis sellainen, joka vaatii tarkkaa huomiota. Alue haluaa kehittyä kovasti ja olla yhteyksissä muuhun maailmaan, mutta tämä on rajoitettua, koska meillä on siellä todella ylitsekäymättömiä ongelmia ja tuon alueen ihmiset kärsivät niistä haluan olla avoin kaikille niille kysymyksille, joita kollegat ja ystävät täällä haluavat esittää. Onpa kysymys sitten Palestiinasta, palestinalaisvuoropuhelusta, tai Palestiina-Israel-neuvotteluista tai Sudanista tai Välimeren unionista, mitä tahansa haluatte minulta kysyä, niin olen käytettävissänne. Kiitos. Grazie, signor ministro. Eh, do la parola alla... Seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Marisa Mattiakselle, joka edustaa Masreg, valtuuskunnan puheenjohtaja Mario ja Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Kuten äh, täällä on sanottu, olen täällä Mario Davidin äh, sijaan. Hän on tällä hetkellä Lissabonissa koskien juuri Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Haluaisin kiittää herra ministeriä hänen sanoistaan ja esityksestään. Valiokunnan puheenjohtajan ja ministerin esityksestä käy ilmi, että on tärkeää analysoida alueiden tilannetta, eikä ainoastaan näitä sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Ne ovat valtavia tällä alueella, joka on aivan selvää kaikille. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeät ovat Euroopan parlamentin ja Egyptin viranomaisten väliset suhteet Masrek-valtuuskunnan välityksellä – Ja haluaisin mainita tämän parlamentin vierailut Egyptiin viimeisin niistä tehtiin Kairon ja Aleksandriaan. Vierailun kertomus on saatavilla halukkaille. Meillä on myös suunnitelmia, joiden mukaan pian tapaisimme uudelleen, joten meillä on todella nyt uskon, että on paras hyödyntää tämä käytettävissä oleva aika niin, että voitte esittää puheenvuoroja ja voimme käydä hyödyllistä, hedelmällistä vuoropuhelua niistä aiheista, jotka täällä on mainittu, jotka kaikkia kiinnostavat. Kiitoksia. Aloitamme näin ollen keskustelun. Kollega Salafranka on pyytänyt puheenvuoroa. Pyydän, että pysytte kahden minuutin puheajassa. Señor presidente, eh, bienvenido. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa herra ministeri. Arvostamme paljon teidän vierailuanne ja sitä, että olette käytettävissä vuoropuhelua varten meidän kanssamme. Masrekin valtuuskunnan edustaja jo ilmoitti, kuinka usein tapaamme. Meidän parlamentimme kävi vierailulla, kollega Pöteringen oli mukana viime vuonna. Olemme tärkein kumppani ja toiseksi tärkein investoija e, Yhdysvaltojen jälkeen. Yhteistyö on erittäin tärkeää tämän selkauksen johdosta. Minä haluaisinkin nyt tietää, ministeri, kuinka te näette uuden Yhdysvaltojen hallituksen osallistumisen tähän selkauksen. Strasbourgissa työryhmässä, jota Pöttering johtaa, puhuimme tästä asiasta. Kuinka te näette tilanteen nyt Lähi-idän konfliktissa? Mitkä syyt teidän mielestänne estävät tällä hetkellä neuvottelujen uudelleen aloittamisen? Puheenjohtaja olisi varmaan myös kiinnostava tietää, miltä millä tavalla Palestiinan rintama voisi yhdentyä. Ja lopuksi haluaisin vielä tietää, kuinka talouskriisi vaikuttaa teihin talouden siirtymäkauden aikana ja kuinka edistyy teidän maanne liittyminen kansainvälisen rikostuomioistuimeen. Kiitoksia. Norivoli Salafranca, anche per aver... Kiitoksia kollega Salafranco myös siitä, että noudatitte puheaikaa. Sitten Obi Ols kaksi minuuttia. <clears throat> Signor ministro. Arvoisa ministeri, te puhuitte tuossa Välimeren unionista ja totesitte aivan oikein sen, että tilanne on aika jumiutunut. Minun on sanottava, että täällä parlamentissa – olemme tätä asiaa tutkineet ja olleet aika hämmentyneitä ja aika huolestuneitakin, koska meistä tuntuu siltä, että Välimeren unionin hanke, jossa teidän maanne on yhteispuheenjohtajana Ranskan kanssa, että se eh, tarkoittaisi paljon pragmaattisempaa lähestymistapaa, paljon konkreettisempaa eh, näkyvyyttä suhteessa Euroopan ja eh, tuon Etelä- ja Itä-Välimeren maiden kanssa. Kysymys oli projekti unionista, ikään kuin kuten Sarkozy sanoi. Mutta tuntuu siltä, että kysymys on paljon haavoittuvammista rakenteista tällä hetkellä, kun ajatellaan, mitä kaikkia ongelmia siihen liittyy israelilais, palestinalais, arabilaisen konfliktin puitteissa, ja se ei ole tuonut tätä monenkeskistä yhteistyötä Barcelonan prosessin puitteissa joka paremmin saattoi ottaa huomioon eri syklit ja eri kriisit. Useita kollegoiden kokouksia on peruutettu Istanbulissa Kuten tuossa mainitsitte, on ollut joitakin ministerikokouksia, mutta aika työlästä ja vaikeata on ollut tämä käynnistely ja tuntuu siltä, että tarvitaan uusi sysäys ja kenties myöskin selvennystä. Tahtoisinkin, arvoisa sinisteri, että te voisitte kertoa, kuinka te näette tämän tilanteen ja erityisesti kun ajatellaan tätä tiettyä olennaista ongelmaa, mikä on se suhde, joka pitäisi saada Välimeren unionin kehityksen ja ja toisaalta tuon lähi konfliktin välille, josko jos prosessi on näin jumiutunut tämän prosessin alusta lähtien, onko se hyvä vai tarvitaanko parempaa yhteistyötä, jonka kautta tuo konflikti voitaisiin saada ratkaistuksi nopeammin kuin esimerkiksi tämä Välimeren unionin käynnistymisprosessi. La parola al... Kiitoksia edustaja Obiels ja seuraavaksi edustaja Neit, kaksi minuuttia. Monsieur le Président, merci beaucoup, monsieur le ministre. Puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä ministeri, hyvä suurlähettiläs, hyvät kollegat, hyvää iltaa. Puhun mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin keskittyä Palestiinan kriisiin ja siihen, että palestiinalaisen viranomainen – Jordanian länsirannalla ja toisella puolella on Hamas. Gazassa tiedämme, että Egypti tekee voitavansa edistääkseen sovittelua. No se on, tai sovintoa se on ehkä suuri sana, mutta ainakin jonkinlaista sopua olisi odotettavissa. Voitteko kertoa, näettekö mitään mahdollisuuksia ratkaisulle vai uskotteko, että nämä Palestiinan kaksi leiriä jos nyt niin voidaan sanoa, ovat tiukentamassa omia kantojaan ja näin olen minusta tuntuu ainakin siltä, että näin he estävät kaiken kehityksen Palestiinan ja Israelin välisen konfliktin ratkaisemiseksi. Olen ehkä vähän kyyninenkin. Voidaan pohtia, kuka tästä hyötyy. Ketä hyödyttää se, että PLO yhtäältä ja Hamas toisaalta eivät tule toimeen, eivätkä kykene mistään sopimaan. Kiitoksia. Grazie, onorevole Neitz. Kiitoksia, edustaja Neitz. Ja seuraavaksi edustaja Poerta, kaksi minuuttia. Puertas. Eh, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhor eh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, por estar aqui presente. Kiitoksia, ja kiitoksia ulkoministerille siitä, että tulitte tänne. Minulla on kaksi erittäin lyhyttä kysymystä teille. Ensinnäkin, mikä oli Egyptin mielipide Sveitsin kansanäänestyksestä, jossa kiellettiin minareetit, ja onko Egyptin koptivähemmistö huolissaan? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin. Neuvottelut ovat pysähtyneet. Euroopan unioni ei ole tehnyt mitään omaa aloitetta tuodakseen osapuolet takaisin saman pöydän ääreen. Egypti on Euroopan unionin etuoikeutettu kumppani, joten minun kysymykseni teille ei ole, että mitä Egypti on tehnyt, jotta saataisiin aikaan poliittinen ratkaisu, joka perustuu selkeisiin periaatteisiin, vaan kysymykseni kuuluu, mitä Egypti on tehnyt suhteessaan Euroopan unioniin, jotta Euroopan unioni voisi ottaa selkeämmän roolin ja puolustaa palestinalaisten oikeutta omaan valtioon. La parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Pötterin kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo nähdä täällä äh, Egyptin ulkoministeri Gate jälleen ja haluan sanoa teille, herra ulkoministeri, että arvostamme suuresti sitä, mitä Egypti tekee Lähi-idän rauhanprosessissa – tai mitä se yrittää tehdä. Valitettavasti ei olla niin menestyksekkäitä kuin haluaisimme, mutta Egypti osoittaa paljon hyvää tahtoa ja me arvostamme sitä kovasti. Haluaisin kommentoida Israelia ja Palestiinaa ja niiden suhteita. Sanon tämän, koska meillä on täällä vierailta. Me Euroopassa, ja tämä koskee suurinta osaa meistä, emme hyväksy sitä, että Israelin turvallisuus kyseenalaistetaan. Jos kuulemme äh, siellä presidentiltä, Iranin presidentiltä nimeltään, että äh, holokaust kielletään ja kyseenalaistetaan Israelin olemassaolon oikeutus, niin tämä kyllä äh, nostattaa meidän vastarintamme. Mutta Yhtä vähän hyväksyttävää on se, että Israel lisää siirtokuntien rakentamista Itä-Jerusalemissa, mutta myös osittain Palestiinassa. Ja eikö nyt ole aika, että YK täytyy käsitellä tätä kysymystä, koska lähi ei koskaan saada aikaan rauhaa, jos ei ei vain Israelille anneta turvalliset rajat, vaan myös palestiinalaisille. Palestiinalaisilla on sama arvo kuin israelilaisilla ja siksi eikö nyt olisi oikea aika, että YK jälleen kerran ryhtyisi käsittelemään äh, siirtokuntien rakentamista, jotta ei vaaranneta sitä, että Palestiinasta voi tulla itsenäinen valtio. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pöttering ja seuraavaksi Kollega Munits, kaksi minuuttia. Sí, eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra ministerille läsnäolosta täällä. Yhdyn näihin huoliin, joita muut kollegat ovat täällä ilmoista, ilmaiset kosken Välimeren unionia, jota Egyptikin johtaa. Miltä näyttää nämä sihteeristön perustamisen näkymät Egypti on myös ilmaissut, että se haluaisi syventää suhteitaan unionin, Euroopan unionin kanssa tutkimuksen ja kehityksen, eh, demokratisen vahvistamisen ja kauppasuhteiden alalla. Haluaisin tietää, onko, onko näyttääkö siltä, että Egypti voisi saada tämän pitkälle edistyneen maan statuksen Euroopan unionin kanssa, samoin kuin Marokko on saanut. Miltä Egyptin tilanne tässä suhteessa näyttää? Kiitoksia. Grazie, onorevole Muniz. La... Kiitoksia, edustaja Muniz. Ja seuraavaksi kollega Vaikel, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Neenotnost palestincev yhtenäisyyden puute palestinalaisten kesken on meille huolenaihe ja on ja teillä to, enemmän kuin kenelläkään muulla on mahdollisuus ö, yrittää saada aikaan ratkaisua, mutta välillä vaikuttaa siltä, että tämä yhtenäisyyden puute on myös tekosyy sille, että piilotetaan niitä politiikkoja, joita Israel harjoittaa, nimittäin politiikkaa, että mikään ei ole muutettavissa. Hyvä ulkoministeri, mikä roolin antaisi Euroopan unionille, entä tälle parlamentille? Nyt meillä on Lissabonin sopimus voimassa ja meillä on enemmän toimivaltuuksia tulevaisuudessa. Haluaisin nyt tietää, mistä Egypti ja Israel puhuvat, kun puhutte rauhanprosessista. Kiitoksia edustaja Weigel ja seuraavaksi edustaja Keilam kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Mr. Minister. Herra ministeri, olen iloinen Egyptin roolista vakauden tekijänä tuolla alueella. Ja haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi Egyptin Egyptin, Egyptin diplomatian sitoumuksen päästä realistisiin tavoitteisiin ja sovitella israelais-palestinalaisessa selkkauksessa. Olemme kaikki hyvin huolestuneita Gaasan tilanteesta ja sen eristäytyneisyydestä lähi- ja naapurialueista. Egyptillä on nyt vain yksi rajapiste ja se on suljettu. Voitte kertoa että minulla jos olen väärässä ollut, siis sulle jo joitakin vuosia. Kuinka Egypti voisi helpottaa humanitaarista tilannetta Gaasassa ja kuinka parantaa sen eristäytynyttä tilannetta muusta maailmasta? Grazie onorevole Kelam. La parola al collega. Kiitoksia edustaja Kelam ja seuraavaksi Rautsek, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Mr. Minister, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, haluaisin kysyä teiltä äh, Afganistanista. Amerikan presidentti pian aikoo ilmoittaa, että amerikkalaisten joukkoja lisätään. Brittijoukko, brittikollegamme sanoivat, että hekin aikovat lähettää sinne 500 äh, henkeä lisää. Mikä teidän mielipiteenne on äh, tästä alueesta, Afganistanista? Mikä teidän mielestänne pitäisi olla meidän strategiamme Auttaako joukkojen lisääminen? Onko meillä riittävän hyvä keskipitkän aikavälin strategia, ulospääsystrategia? Mitkä pitäisi olla tavoitteemme? Millaisena näette tilanteen? Kiitoksia edustaja Rocek ja seuraavaksi Edustaja Parvanova, kaksi minuuttia. President, uh, Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisa ministeri. Haluaisin kysyä teiltä kahta kysymystä. Uh, Tehän olette nyt yksi avain, tai siis siellä on yksi avain tekijöistä alueella, siis Iran jatkuvasti. Äh, iranilaisia aseita kuljettavia laivoja on vienyt aseita Hisbollahille. Pari viikkoa sitten Iranin suurlähettiläs kuitenkin kiisti nämä tiedot ja sanoi, että kysymys on vääristä tiedoista. Haluaisin kuulla näkemyksenne. Toinen kysymys liittyy äskettäisiin ilmoituksiin eh, Iranin eh, rannoisesta heidän viidestä ja viidestä tulevasta ydinlaitoksestaan. Mikä on teidän asenteenne? Grazie onorevole. La parola al collega. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Gualtieri, kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia herra ministeri. Puheenvuorossanne viittasitte myöskin Afrikan sarveen, Somaliaan, alueeseen, johon Euroopan unioni on sitoutunut voimakkaasti missionsa kautta. Parlamentti tukee tätä missiota ja täytyy myöskin torjua merirosvouksen syitä ja siellä on myös Euroopan unionin missio Somaliassa. Haluaisin kysyä teidän tänne Djiboutin tilanteen edistymisestä ja siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä Afrikassa ja tukea tätä, ei vain tätä väliaikaista hallitusta, vaan myöskin kuinka voidaan ratkaista Somalian alueellinen kriisi. Kiitoksia, Era Gualtieri. Ja lopuksi edustaja Takkula, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä arvon ministeriltä, kun tiedän, että Egyptillä on vahva rooli rauhanneuvottelussa Lähi-idässä. On yksi sellainen kysymys, mikä on hiertänyt, ja olemme täällä parlamentissakin järjestäneet muutamia kuulemisia. Itse olen ollut tilaisuudessa kahteen otteeseen tavata Kilat Salidin isän, joka on käynyt täällä. Mikä on Kilat Salidin, tämän israelaisen sotilaan tilanne? Millä tavalla Egypti voisi olla tässä prosessissa mukana auttamassa, että Hamas, ja palestinalaiset vapauttivat tämän sotilaan. Niin kuin tiedätte, tällä on erittäin suuri merkitys tällä asialla koko lähi tilanteen kannalta tällä hetkellä. Ja tässä pyydän teidän apua ja teidän johtajuutta, että Egypti voisi näyttää tässä esimerkkiä ja tässä nimenomaisessa tapauksessa. Grazie, onorevole. Kiitoksia, edustaja Takkula. Ja nyt annan puheenvuoron ministerille, jolla on mahdollisuus vastata näihin kysymyksiin. Kuuntelemme teitä mielenkiinnolla. Thank you, President, but... Kiitos puheenjohtaja. Olivat, oliko tässä nyt kaikki kysymykset, joihin minun on tarkoitus vastata, koska jos tässä olivat nyt kaikki kysymykset, niin olen eh, todennäköisesti täällä vielä keskiyölläkin vastaamassa näihin kysymyksiin. Voin aloittaa vastaamalla tuohon esitettyyn kysymykseen, mikä on meidän näkemyksemme ja suhteemme tähän uuteen amerikkalaiseen hallintoon, kun kysymys on neuvotteluiden käynnistämisestä. Voisin sanoa, että Amerikan hallinto on ja osoittaa kaikkea hyvää tahtoa tehdäkseen jotakin tai toimijakseen. Ja heti torstaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti oli nimitetty ja menossa Valkoisen talon, niin hän heti nimitti senaattori George Mitchellin erityisedustajaksi ja hän jatkuvasti tuli, kävi paikalla, mutta tapa, jolla me näemme asiat, on se, että hallinto keskittyi siihen, että se yrkii käynnistää, laukaista eh, sellaisen prosessin, jonka tarkoituksena olisi päästä johonkin yhteisymmärrykseen Yhdysvaltain ja Israelin välillä, jotta Israel täysin jäädyttäisi eh, siirtokuntatoimintansa eh, mukaan lukien Itä-Jerusalemissa ja että Vastineeksi tästä arabimaat, joilla ei ole suhteita tällä hetkellä, voisivat alkaa vähitellen rakentamaan suhteitaan Israelin tai ainakin ottaisivat joitakin askeleita kohti israelilaisia. No, meidän kantamme Egyptissä oli, että jos näin haluatte tätä ongelmaa lähestyä, niin olkoon. Me tuemme teitä tässä ja autamme teitä. Kuitenkin Egyptin kanta on aina ollut se, että keskitytään nyt keskeisiin seikkoihin siihen, kuinka EU, Yhdysvallat, Venäjän federaatio, YK, kvartetti, kuinka kaikki te pystytte jollain lailla saamaan aikaiseksi sellaisen sopimuksen, ja kun sitten olemme päässeet tähän, niin ensiksi keskitymme palestinaisen valtion rajoihin. Jos kaikki ovat siitä samaa mieltä, että palestinaisvaltio voidaan perustaa, niin lähdetään sitten sopimaan ensinnäkin tämän valtion rajoista. Viimeisten kuukausien aikana on keskusteltu siitä, kuinka Israel on nyt luopunut vallastaan tietyillä alueilla, jotka ovat olleet vuodesta 1967 vallattuja ja miehitettyjä, mutta nämä alueet kuitenkin ovat samankokoisia, edelleen samankokoisia kuin ne alueet, jotka ovat olleet miehitettyinä, jotka miehitettiin kesäkuussa 1967. Toisin sanoen palestiinalaiset menettivät kuusi, yli 6000 neliökilometriä 6260 000 äh, äh, neliökilometriä siis, ja silloin äh, Israel voisi antaa mahdollisuuden palestinalaisille saada tämän maan haltuunsa, tämän kokoisen maan haltuunsa. Ja mikä sitten onkin rajojen sisäpuolella, Israelin puolella ja toisaalta taas Palestiinan puolella, niin israelilaisille kuuluu israelilaisten ja palestinaisille palestinaisten, niin että tämä on varmasti kaikkein helpoin tapa lähestyä tuota ongelmaa. Mutta nyt meillä on kuitenkin lausunto Israelin pääministeriltä, jossa hän sanoo, että Israel on valmis vaatimaan tai soveltamaan moratoriota länsirannan osalta, ja hän valitettavasti kutsui niitä Juudeaksi ja Samariaksi. Jos joku nyt kutsuu näitä alueita Juudeaksi ja Samariaksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ei niitä voida tunnustaa palestinalaisalueiksi, ja tämä varmastikin oli varsin vaarallinen lähestymistapa. On sanottava, että me haluamme lopettaa siirtokuntatoiminnan länsirannalla, koska ne ovat niitä alueita, jotka annetaan takaisin palestiinalaisille, tai sitten jos puhutaan Juudeasta ja Samariasta, niin kuinka voitaisiin antaa palestinalaisille omia alueita, mitä ne eivät kuitenkaan ole. Tämä siis ensinnäkin. Sitten toiseksi panimme merkille, että Israelin pääministeri totesi, että Jerusalem on Israelin suvereeni pääkaupunki täysivaltainen pääkaupunki, ja Israel on liittänyt Itä-Jerusalemin vuonna 1967, ja tästä ei voida neuvotella. Jos palestiinalaiset hyväksyisivät neuvottelut tältä pohjin, niin silloin tarkoittaisi, että hän ampuisi, he ampuisivat itseänsä päähän, koska Itä-Jerusalem, joka on kuitenkin ö, monikulttuurinen, niin se annettaisiin israelaisille, mutta näin ei voida yksipään, yksikään arabijohtaja ei voi tällaista lausuntoa hyväksyä, ja mietinpä, minkä takia pääministerin piti tällä tavalla mennä sanomaan, kun hän teki tarjouksen palestiinalaiselle. Niinpä. Nyt olemme täysin jumissa, tilanne on täysin jumissa, meillä ei ole rauhanprosessia eikä rauhanponnisteluita ja kaikki todella on lamassa. Voitaisiin tietysti sitten kysyä, mikä on ulospääsy. Minä Egyptin ulkoministerinä totean, että ulospääsy minun mielestäni on yksi mahdollisuus olisi se, että EU, Yhdysvallat, Venäjä, keskeiset mahdit, suurivallat päättäisivät, että siirtokunta siirtokunta-asetuksen rajat määritellään tietyssä lausunnossa ja tämän lausunnon antaa kvartetti ja myöskin turvallisuusneuvosto sen vahvistaa. Enkä nyt sano, että tässä ketään pitäisi pakottaa tähän ratkaisuun, mutta ihmiset kuitenkin toteavat, että sovitaan äh, äh, siirtokuntatoiminnan rajoista, jotta voitaisiin sopia siitä, että palestinaisvaltio perustetaan, että palestinaisvaltiolla on oma alueensa ja yhtenäinen alue, ettei sitä voida jakaa eri alueisiin, yksittäisiin alueisiin, ja israelilaisilla on taas omia teitänsä joka puolella että tämä yhtenäinen alue olisi sen kokoinen kuin ne alueet, jotka 67 miehitettiin, ja että tämä valtio voi elää rauhanomaisesti ja turvallisesti Israelin kanssa, ja että siihen sovelletaan sellaisia, mä, sellaisia järjestelyjä, jotka tukavat Israelin turvallisuuden, eikä se millään lailla myöskään luo mitään uhkaa palestinaisvaltion taholta tai Jordan, Jordan virran yli israelaisia kohtaan. Jos siis päästäisiin johonkin tällaisen määritelmään siirtokuntatoiminnan osalta, niin voitaisiin määritellä niin Israelin kuin palestinalaistenkin osalta tietyt lähtökohdat neuvotteluille, koska tällaiset tarvitaan, koska muutoin keskenään ne eivät onnistu. Tämä olisi minun ehdotukseni. Tässä mainittiin mm, suhteet toisaalta tämän siirtokuntatoiminnan ja sen tarpeen suhteen, että on uudistettava turvallisuusneuvostossa tai yleiskokouksessa nämä rauhanponnistelut. No surullista kyllä, Libya, joka on turvallisuusneuvoston jäsen, oli joulukuun siis loppuun saakka, niin on toiminut ja turvallisuusneuvosto viimeisten kymmenen päivien aikana on siis yrittänyt tuoda jonkinlaisen päätösosmehdotuksen turvallisuusneuvostoon, jossa vaaditaan, että tietokuntatoiminta pysäytetään palestinalaisalueella. Vain siis siirtokuntatoiminnan äh, pysäyttäminen palestinalaisalueella, koska jos jatkuvasti jatketaan siirtokuntatoimintaa, niin ei jää mitään palestiinalaisille oman valtionsa perustamiseksi. Ja arvatkaapa mitä, he eivät saaneet yhdeksää tukiääntä äh, ja niin päätettiin, ettei tätä päätöslausmaehdotusta esitetäkään, jollemme me todella vakavissamme pyri lopettamaan siirtokuntien pystyttämistä, niin silloin tietyssä vaiheessa mahdollisuus, että saadaan kahden valtion ratkaisu, niin se mahdollisuus häviää täysin. Meillä on kolme vaihtoehtoa mielestäni. Siis minulle, teille, kaikille tämä nykyinen tilanne, joka tarkoittaa siis sitä, että pyrimme neuvoteltuun sopimukseen israelaisten ja Palestiinalaisten välillä niiden linjojen pohjalta, jotka on todettu. Jos tässä epäonnistumme, niin meillä on kaksi muuta vaihtoehtoa jäljellä. Ensimmäinen olisi se, että pyritään käyttämään väkivaltaa, terrorismia, sotaa ja että kaikki tämä surullinen, joka olemme viimeisten vuosien aikana tapahtunut todistamisen uudestaan, tulee todella verenvuodatusta, tappamista, ja tämä puistattaa minua tämä vaihtoehto. Kukaan ei varmasti halua tätä vaihtoehtoa. Sitten jäljelle jäävä vaihtoehto on se, ja se on se, että tämä sota ja väkivaltaisuudet tarvitse kaaosta ei pelkästään vain minun maalleni ja Jordanialle ja Syyrialle ja muille, vaan se tarkoittaa myöskin kaaosta Euroopalle, koska välimerihän välimeri on, on tuossa aivan lähellä. Lopullinen vaihtoehto siis olisi se, että olisi yksi valtio kahdelle kansalle. Voisivatko isolaiset hyväksyä tätä? Eivät varmastikaan, tai ainakaan toistaiseksi eivät ole sitä hyväksyneet. Me olemme siis tilanteessa, jossa meidän täytyy edelleen painostaa israelilaisia sanomaan, että ei, nyt on lopetettava siirtokuntatoiminta ja päästettävä palestinalaiset neuvottelemaan kanssamme ei Juudasta ja Samariasta, vaan siitä, mitä länsirannalla tehdään. Tämä mielestäni on ei nyt rauhan prosessi, koska jos kysymys on rauhan prosessista, niin silloinhan se on ikuisesti olemassa, vaan olin kerran kokouksessa, kun olin Egyptin ulkoministeriössä avustajana 92, se oli Madridissa, ja Egyptin ulkoministeri siellä puhui, hän oli silloin ulkoministeri Jacques Chamir, siis siellä puhuttiin siitä, että haluttiin neuvotteluprosessi uudistaa ja ää, äh, tämä keskustelukumppani vastasi, minä ää, äh, neuvottelen palestinaisten kanssa kymmenen vuotta ja he eivät kuitenkaan halua minulta mitään. Vaan ongelma vain suurenee ja pahentuu, pahentuu päivä, pahenee päivä päivältä ja teillä on nyt kuitenkin sanavaltaa. Euroopalla on sanavaltaa, se on hyvin lähellä. Euroopalla on potentiaalia, Euroopalla on tällä hetkellä kehittyvää yhtenäisyyttä ja kehittyvää lainsäädännöllinen parlamentaarinen valta niin, että se voi soveltaa tätä valtaansa varmasti viranomaisena. Tämä siis tästä rauhanprosessista. Sitten palestiinalaiskysymyksessä me yritämme parhaamme saadaksemme heidät yhteen. Olemme luoneet sopimuksen, sopimuksen, jonka pohjalta kaksi osapuolta, Hamas ja Fatah, voisivat yhdessä toimia tulevien vaalien jälkeen. Ja silloin, kun vaalit pidetään, niin se, joka voittaa, perustaisi hallituksen, muodostaisi hallituksen ja me voisimme tällä tavalla päästä eroon näistä jakolinjoista palestinalaisten sisällä, koska ne eivät edistä rauhaa, eivätkä myöskään edistä yhtenäisyyttä Palestiinan kansallisessa liikkeessä, vaan tämä on täysin Israelin etujen mukaista. Jos palestinalaiset ovat jakautuneita, niin israelaiset voittavat. Tämä on aivan luonnollista. Ja tietysti hintaa eivät maksa pelkästään vain palestinalaiset tai israelaiset, vaan me kaikki. Ja tämä tästä. viranomaiset ovat allekirjoittaneet meidän valmistelun sopimuksemme. Hamas kieltäytyy allekirjoittamasta esittäen joitakin varaumia tai joitakin huomioita. Ja me aiomme nyt toivomme mukaan pian uudistaa egyptiläiset ponnistelut, jotta saisimme heidät mukaan. Me toivomme, että että mahdollisimman pian pystymme vakuuttamaan heidät allekirjoituksen tärkeydestä. Olennaista on se, että 24. tammikuuta mennessä yksikään palestiinalainen olin elin ei olisi laillinen, vaan parlamentti olisi laiton ja että, puhe, että ähm, presidentti olisi laiton ja että kaikki instituutiot olisivat täysin mitättömiä ja vallattomia, jollei Palestiinan presidentti toimi sillä tavalla vaalien jälkeen selvä. Me haluamme saada aikaan presidentillisen asetuksen hänen oman oikeus, oikeutensa pohjalta, jotta laajennetaan kaikkiin ö, ö, nämä valtuudet. Ö, jos tämä, tämä mahdollisuus saavutetaan. Onko tässä mahdollisuus? Uskon, että näin voi tapahtua. Ja kaikki varmastikin haluamme tukea heitä tässä, koska jos yhtenäisyyttä ei ole, niin siitä muodostuu vain katastrofi. Tämä siis tästä palestinalaisten sisäisestä tilanteesta. Tässä oli monia kysymyksiä, jotka liittyivät Välimeren unioniin. Ja tämä ei ollut täysin äh, lamassa. Ei, näin ei ollut, vaan vain yhdessä ulkoministereiden kokouksessa se näkyi, mutta kaikki muut äh, ympäristö, vesi, teknologiakokoukset, kaikki muut äh, pidetään ähm, mutta se, mikä oli lamassa, oli sihteeristön muodostaminen. Jos ei ole sihteeristöä ja pääsihteeriä, niin silloin ei myöskään ole mahdollisuuksia panna täytäntöön kaikkia valvonta- ja muita vastaavia hankkeita. Ja itse asiassa on kuusi keskeistä hanketta, joihin meidän täytyy keskittyä. Näinpä ja Pariisissa äh, eräänä sunnuntaina minä tapasin äh, Ranskan ja Espanjan ulkoministerit Espanjan tulevana puheenjohtajamaana ja Ranskan edustajan taas, koska Ranska on toinen tämän aloitteen puheenjohtajamaista. Ja uskon, että se, mistä keskustelimme, voisi saada minut uskomaan, enkä nyt voi mennä tällä hetkellä pidemmälle, mutta uskoisin, että kenties viikkojen sisällä maksimissaan voimme käynnistää sihteeristötoiminnan ja saamme täyden sovun siitä, kuinka se toimii näiden, että, että meillä olisi kuusi varapääsihteeriä. Tämä siis Välimeren unionista. En usko, että palestinalais-israelilais konflikti vaikuttaisi näihin aloitteisiin. Ja tämä sen takia, että tämä aloite keskittyy enemminkin hankkeisiin, jotka ovat, jotka ovat Välimeren palveluksessa niin pohjois- kuin etelärannoillakin, eikä siinä keskitytä poliittisiin kysymyksiin. Poliittiset kysymykset ovat ikään kuin lisä. Ne voivat auttaa vaikkapa läpimurron aikaansaamisessa, mutta jos meillä on sihteeristö, niin silloin eh, meillä oli pelkästään vain palestiinalaista varapääsihteeriä, vaan myöskin israelainen varapääsihteeri. Näin heidän täytyy istua eh, saman pöydän ääreen eh, tai istutua pöydän ääreen joka aamu työskentelemään pääsihteerin kanssa ja saada koko tämä aloite toimimaan. Sitten tässä oli kysymys Egyptistä ja talouskriisistä, kuinka se vaikuttaa meidän talouteemme. Meidän taloutemme vuoteen 2008 saakka kasvoi vuosittain 7,2-7,3 prosenttia ja me kaavailimme 8 prosentin vuosittaista kasvua vuonna 2009 ja meistä tuntui, että meitä pidätteli vain se, että meillä ei ollut riittävästi moottoriteitä ja rautateitä. Satamiahan on parannettu sillä tavalla, että sinne voidaan ottaa vastaan ja sieltä voidaan viedä ulkomaille niin, että ainoat ongelmat liittyivät moottoriteihin ja rautateihin ja työstimme kuvin kunnianhimoisesti tätä asiaa, mutta sitten yhtäkkiä tuli talouskriisi ja surullista kyllä tipuimme 4,3-4,4 prosenttiin kasvussa tänä vuonna. Jotkut taas sitten sanovat, että 4,4 on ihan loistava luku. Niin, kyllä, mutta on arvioitava myöskin meidän lähtöpisteemme. Katsottava, mistä me lähdimme. Toivoimme, että olisimme 8-9 prosentissa, mutta tipahdimmekin 4,4. Tämä siis Egyptin taloudesta. Sitten täällä oli kysymys, joka liittyi moskeijoihin ja minareetteihin Sveitsissä. Ja on todella surullista. Tämä oli todella surullinen asia ja se vaikuttaa siihen, millä tavalla ihmiset näkevät toisensa ja meidän maailmankolkkamme ja toisaalta Välimeren. Ja tämä johtuu siitä, että viimeisten 10-15 vuoden ajan me olemme keskustelleet äh, vuoropuhelusta sivilisaatioiden äh, ja äh, eri osapuolten välisestä vuoropuhelusta Turkin ja Espanjan aloitteiden pohjalta muun muassa ja YK pääsihteeri on myöskin tehnyt ehdotuksia. Olemme osallistuneet keskusteluihin Aleksandrian kirjastosta ja muihin. Kaikissa olemme käsitelleet tätä ja yhtäkkiä tämä heitetään sitten koko muslimiyhteisön kasvoille ja Sveitsissä. Ja surullista kyllä luin jostakin henkilöistä ja siitä, että useat Euroopan maat pyrkivät nyt uudelleen toimimaan näin ja neuvovat, että tähän suuntaan pitäisi mennä. No, jos näin käy, niin se on todella surullista ainakin vähintään näin voidaan sanoa. Ja on totta, että jotkut yhteiskunnat eivät ole riittävän avoimia ei pelkästään vain tämä, vaan jotkut yhteiskunnat kenties neuvovat tai puhuvat sellaisista kysy- tietystä kysymyksistä, mutta ne eivät kuitenkaan sitten sovella niitä omissa yhteiskunnissa, niin että meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia, hyvin varovaisia. Tämän ainakin voin sanoa. No kuinka tämä sitten vaikuttaa egyptiläisiin kopteihin? No ei millään lailla. Kuka tahansa, joka käy Egyptissä, varmasti huomaa, että siellä on kaikkialla kirkkoja. Emmekä me näe koptilaisia yhteisöjä, koptilaista yhteisöä Egyptissä vähemmistönä, koska vähemmistöt hyvin usein ovat ikään kuin erilaisia tarpeen vuoksi, mutta koptit ovat egyptiläisiä hyvin usein. He kutsuvat itseänsä egyptiläisemmiksi kuin muut egyptiläiset, koska he ovat olleet siellä aina. Mikään ei siis vaikuta heihin, he ovat egyptiläisiä. Me puolustamme heitä, he voivat työskennellä armeijassa, ulkomailla, ja he opettavat kouluissa, yliopistoissa. Ei, en, en näe tässä mitään ongelmaa. Sitten äh, uskonnot Egyptissä ja äh, Egyptissä, eu Egyptissä me työstämme tätä asiaa. On olemassa komitea, joka on sopinut Egyptin ja komission kesken, jotta äh, pyritään tarkastelemaan äh, niitä äh, mahdollisuuksia, joita on tämän suhteen ähm, ähm, asian parantamiseksi ja ehkäpä 20. 26 seitsemäs huhtikuuta tarkastellaan sitten sitä, miten on edistetty asiassa. Toivon mukaan olemme saamme aikaiseksi suhteiden lievittymisen. Olette hyvin tärkeä meille, olette suurin kauppakumppanimme. Ja ähm, samanaikaisesti Egyptin ähm, tärkeys on myöskin tunnustettu kaikkien taholla. Minun ei varmaan tarvinne teitä, äh, ei tarvinne muistuttaa teitä siitä, että Egyptissä olemme olleet osa Rooman imperiumia jo ennen kuin monet eurooppalaiset edes liittyivät Rooman imperiumiin tai EU-hun. Meillä oli kauppaa Rooman, kreikkalaisten, Maltan, Espanjan, Kyproksen, monien, monien kumppaneiden kanssa. Monet sanamme itse asiassa tulevat Italiasta tai Kreikasta niin, että suhteet Egyptin ja Euroopan unionin välillä tai EUn jäsenten välillä ää, Välimeren alueella ovat sellaisia suhteita, että vain taivas on rajana näiden suhteiden kehittämiselle. Sitten on hyvin kiintoisa kysymys, joka liittyy Afganistaniin. Ja se on varsin vaikea kysymys vastata, mutta tietysti minun on vastattava tähän kysymykseen. Afganistan kysymystä ei saada ratkaistua voimankäytöllä. Voima, voimankäyttö on vain yksi komponentti, mutta on myöskin keskityttävä poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen puoleen ja tällaisiin näihin keinoihin. Jos turvataan sotilaalliseen vaihtoehtoon, niin jäädään jumiin iättömiin, iättömäksi ajaksi, ikuisuuksiksi ja väkivalta vain lisääntyy. Afganistanilaiset eivät varmasti suostu voiman edessä. He näkevät ulkomaalaiset vihollisina ja kun siellä heidän maallaan on ulkomaalaisia, niin tämä hyvin karu, ympäristö on hyvin karu ja he varmasti taistelevat, aivan varmasti taistelevat vastaan Mielestäni, jos nyt joukkoja on lisättävä, niin silloin niitä kenties lisätä vain hyvin pieneksi ajanjaksoksi siitä hetkestä lähtien, kun on saatu aikaiseksi jonkin tyyppinen afganistanilainen joukko maan turvaamiseksi, eikä koko maan turvaamiseksi, koska itse asiassa jopa kuninkaan aikana tai ennen Neuvostoliiton aikaa maa, tuo maa oli varsin vaikea hallita. Niinpä on pyrittävä tiettyyn yhteisymmärrykseen eri voimien välillä, jotka ovat siis tällä hetkellä maan alla, ja tarkoitan siis kaikkia eri ryhmittymiä jotka ovat siis maan alla. Sitten pyritään rakentamaan maan taloutta. Sitten yritetään jollain lailla puristaa rahoitusta niistä elementeistä, jotka toimivat keskusvaltaa vastaan. Ja sitten pyritään myöskin hallitsemaan, suitsimaan huumeiden kaup- huumekauppaa, koska se auttaa tiettyä yhteisöä, yhteiskuntaa, jonka ei kuitenkaan pitäisi olla olemassa. Taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen puoli, siis sotilaallinen taas tarkoittaa sitä, että tätä työtä ei saada tehdyksi. Kysymys on muslimiyhteiskunnasta olkaa varovaisia, koska jokainen muslimin ja afganistanilainen surma huomataan Marokossa, kun aseet laukeavat ja tapetaan tuo tai tämä johtaja ja prosessit, joissa tapetaan kymmeniä perheitä, ne muistetaan ja äh, teitä vastaan hyökätään myöhemmin niin, että on oltava hyvin, hyvin varovaisia. Olemme kuulleet tämän äh, tyyppisistä kokemuksista Jemenistä 66 ja 68 äh, varsin, varsin hankalia kokemuksia, koska tuo alue, heimot, eri henkilöt ja tarpeet. Siis kaiken kaikkiaan on ymmärrettävä, mistä on kysymys ennen kuin sukelletaan tällaiseen ympäristöön. Sitten vielä kolme jäljelle olevaa kysymystä. Shalit, Shalit. Olemme nyt työstämässä sellaista pakettia, Israelaisten on sitouduttava. He ovat päättäneet hyväksyä että he maksavat äh, Shalitista tuhat palestinaisvankia 12 tuhannesta, jotka ovat vankiloissa. Kukaan ei tiedä kuitenkaan näiden äh, kaikkien vankien nimiä, niin että mitä enemmän te ajattelette yhtä ainutta sotilasta, kysymys on yhdestä elämästä, ymmärrän kyllä puolustan sitä, mutta toisaalta on 12 000 palestiinalaista äh, israelilaisten vankiloissa. Tämä on myöskin tunnustettava. Miten paljon siellä käymmekin, kuinka paljon sitten välitämmekin, niin kysymys on humanitaarisyydestä ja kysymys on periaatteista. Me työstämme sellaista sopimusta ja israelaiset ovat nyt tehneet yhden askeleen, ottaneet yhden askeleen eteenpäin kaksi taaksepäin. Se tarkoittaa sitä, että he ovat hyväksyneet tuhannen vapauttamisen, mutta sitten he eh, eivät halua julkistaa näitä nimiä. Se, jolla on eh, verta käsissään, joku, jolla on jotakin muuta käsissään. Ei tämä ole se tapa, jolla edetään, vaan pitää toimia sillä tavalla, että sanotaan, antakaa meille tuhannen henkilön nimet ja loppu. Koska muutoinhan he joutuvat elämään Gaasassa ja länsirannalla. Ja jos heidät sitten päätetään koota yhtenä yönä, niin kyllähän heidät sitten voidaan yhdessä viedä takaisinkin. Minkä takia siis tällä tavalla näissä nimissä kitsastella tämä shalitista? Tämä, sitten tämä toinen kysymys, tämä niin kutsuttu itse asiassa israelilaisethan, nämä, nämä laivakysymykset, siis israeliset hän veivät kaksi laivaa Haifaan ja ottivat pois osan lastista. Ehkä, ehkä ei, koska ei ollut riippumattomia tarkkailijoita. Mutta jos tämä Äh, rahti tulee Suetsin kanavan kautta, niin me vastustamme äh, sitä, että mikään maa voisi käyttää tuota kanalia, kanavaa äh, sellaisen materiaalin lähettämiseen, joka on laitonta, tai tuon laivan ilmoitusta vastaan, koska jos meille kerrotaan, että kysymys on vehnälastista, niin silloin sen on oltava vehnä kuljetus, se ei saa olla katsussa aseiden kuljetusalus, mutta tietysti meillä on myöskin mahdollisuus katsoa jopa konttien sisään, mutta ei voida ajatella, että olisi laiva ja sitten tavallaan tuotaisi meidän satamiimme satoja kontteja, että tarkastaisimme kaiken. Tämä olisi varsin kallista, aikaa viepää ja tämä tekisi meidän satamistamme ei pelkästään eivät pelkästään ihmiset välttäisi satamiin tulemista, vaan myöskin tämä olisi varsin hankala operaatio kaiken kaikkiaan. Meidän näkemyksemme tuosta niin sanotusta näistä uusista vauraiden mekanismista, iranilaiset näistä, näistä rikastamoista. Iranilaiset ovat suuttuneita, uskon. He varmasti he kenties eivät tätä toteuta, koska en usko, että he tarvitsisivat kymmentä uutta rikastamoa. Ja äh, meidän mielestäni tulisi vaatia sitä, että mailla olisi mahdollisuus ja oikeus rauhanomaisesti käyttää ydinenergiaa. Maiten on toimittava sillä tavalla, että ne herättävät luottamuksen, mutta maan oikeus käyttää rauhanomaisesti ydinenergiaa kyllä tietysti ydinsulkusopimuksen mukaisesti. Me emme aio mennä tässä nyt tämän asian rajojen ulkopuolelle. Jos maa saadaan kiinni tekemästä laittomuuksia ja jos se on tämän järjestelmän jäsen, niin sehän on sitten ihan toinen juttu. Meidän täytyy todella identifioida nämä asiat ensinnäkin ja sitten toisekseen meidän on omassa maailmankolkassamme saatava aikaiseksi ydinasevapaa alue – on olemassa yksi maa alueella, Israel, joka ei ole tämän ydinsulkujärjestelmän jäsen. Ja edelleen olemme pyytäneet Israelia ei pelkästään vain liittymään tähän ydinsulkusopimukseen, vaan että se myöskin osallistuisi tähän ydinvapaan alueen perustamiseen. Tämän tyyppistä jos tätä ei edistetä, niin samalla asetetaan koko Välimeren alue vaaraan. Kreikka tai Kypros, kenties, ei voida ajatella, että Kreikkaa ja Kyprosta tämä ei koskisi. Minä uskon, että paras tapa julistaa tällainen alue osoittaa sanansa israelilaisille ja iranilaisille ja sanoa, että tämä on kansainvälisen yhteisön tahto. Ja molempien Israelin on luovuttava ydin voimavarastaan ja annettava takeet muulle maalle, ettei se pyri